is appalling. We do have, uh, uh, uh, an un. It, it works now. Oh well, here we go. Other... No niin, nyt toimii. Siinä tapauksessa voin jatkaa äidinkielelläni. Työttömyys Euroopassa on tasolla, jota emme voi hyväksyä. Se on 10 prosentin luokkaa keskimäärin ja monissa maissa työttömyys on yli 10 prosenttia. Meillä on kaikilla edessämme erittäin suuri ongelma, nimittäin nuorten työttömyys. Silloin kun on kyse alle 25-vuotiaista, luku on monissa maissa yli 20 prosenttia. Espanjassa miltei 40 prosenttia nuorista on työttöminä. Tämä tietystikin johtaa siihen, että julkistalous, joka muutenkin on kuormitettuna, kuormittuu entisestäänkin, koska sosiaalimenot vain kasvavat kasvamistaan. Kun tarkastellaan Euroopassa sosiaaliturvajärjestelmiä, kriisi on aiheuttanut negatiivisia vaikutuksia. Negatiiviset vaikutukset osittain on sosiaaliturvajärjestelmien kautta onnistuttu lieventämään ihmisten arkipäiväisen elämän kohdalla. Joka tapauksessa kuitenkin sosiaaliturvajärjestelmien muutoksia tullaan tarvimaan, tarvitsemaan Euroopassa tulevina vuosina. Meidän täytyy uudistaa työmarkkinoitakin pidemmällä aikavälillä, jotta Euroopan kilpailukyky säilyy. Tai jollakin alueella meidän pitäisi pystyä jopa parantamaan kilpailukykyämme. Olen erittäin iloinen siitä, että tänä päivänä meillä on nimenomaan Mario Montti alustajana kokouksessamme, koska meidän täytyy vahvistaa nimenomaan sisämarkkinoita ja niiden potentiaalia. Ja käyttää hyväksemme kaikki potentiaali. Kansallinen protektionismi, kansallinen itsekkyys, kilpailun vääristymättä, ja muut kielteiset ilmiöt, jotka ovat lyhytaikaisia kriisin seurauksia, eivät taatusti ole oikea tie pidemmällä aikavälillä. Meillä on myöskin Euro- maailman nopeimmin vanhentuva yhteiskunta Euroopassa, lukunottamatta ehkä Japania. Sen vuoksi myöskin terveydenhoitokysymyksiin täytyy kiinnittää erityishuomiota. E-health, e-terveyshanke on tässä merkittävässä asemassa. Sosiaaliasemat on asetettu keskiöön huomion kohteeksi ei pelkästään Euroopassa, vaan myöskin Yhdysvalloissa. Presidentti Obama on ryhtynyt asettamaan terveydenhoitokysymyksiä presidenttikautensa tärkeimpien prioriteettien joukkoon. Samalla hän on pyrkinyt luomaan työpaikkoja. Hän on käyttänyt 30 miljardia työpaikkojen luomiseen. Joten hän on nyt todellakin tarttunut ongelmiin toden teolla. Tämän päivän esityslista on teille jaettu. En ole saanut mitään muutospyyntöjä tai täydennyspyyntöjä esityslistan. Ja nyt kun tekniikka toimii, meillä on tulkkaus aktiivisesti ja, pakti- aktiivisesti ja passiivisesti 17 kielen, joten voitte puhua äidinkieltänne täällä. Minulla ei ole muita ilmoitusasioita, joten voin nyt antaa ensimmäiset puheenvuorot. Voimme siirtyä nyt estylistalla eteenpäin ja minun on erittäin suuri ilo ja kunnia nyt antaa puheenvuoro Mario Montille, joka on meidän alustajamme tänään. Tällä hetkellä Mario Monti toimii erittäin arvostetun Bocconi-yliopiston puheenjohtajana, presidenttinä Milanossa. Hän on myöskin entinen Euroopan komission jäsen, joka vastasi rahoituspalveluista ja verotuskysymyksistä ja myöhemmin sitten vielä kilpailukysymyksistä, kilpailukomissaari. Hän on aina voimakkaasti puolustanut sisämarkkinoita ja niiden kehittämistä ja myöskin pyrkinyt varmistamaan sen, että Eurooppa pärjää globaalistuvassa maailmassa. Puheenjohtaja Barroso on pyytänyt häntä tekemään syvällisiä tutkimuksia myöskin sisämarkkinoiden toiminnasta ja tekemään ehdotuksia siitä, miten voitaisiin sisämarkkinoiden potentiaalia käyttää hyväksi vielä paremmin kuin tänä päivänä. Herra Montti, olkaa hyvä. Puheenvuoro on teidän. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänne paikalle ja kiitoksia myös näistä äh, alustussanoista. Jos sallitte, haluaisin onnitella Euroopan parlamenttia rohkeasta päätöksestä perustaa tämä valiokunta alun alkaen. Ja haluaisin onnitella myös teitä, hyvä puheenjohtaja. Ja haluaisin onnitella esittelijä Pervanche Beresiä, kuten myöskin komission, äh, anteeksi, valiokunnan jäseniä hyvin tehdystä työstä. Varsinkin kun tarkastellaan teidän työsuunnitelmaanne. Olen vakuuttunut siitä, että vaikka valiokunnallanne sinänsä ei olekaan lainsäädäntövaltuuksia, niin te viette eteenpäin voimakasta poliittista ja intellektuaalista tahtoa, jolla viedään läpi näitä muutoksia taloudessa kriisissä. Tämä kuulemistilaisuus koskee kriisin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Paneelin jäsenet ovat erittäin tunnettuja yhteiskunnan jäseniä, joilla on hyvin paljon tieteellistä ja politiikan asiantuntemusta. Minä en tällainen henkilö ole, mutta ehkäpä ainoa suhteellinen etu, joka on johtanut siihen, että myös minut on tänne kutsuttu, on se, että minulla on jonkun verran kokemusta markkinoiden integrointiprosessin kanssa työskentelemisestä Euroopassa. Ja olen aina ihan ensipäivästä lähtien, kun Euroopan parlamenttiin tuli, tulin tammikuussa 1995 ensimmäistä niin varten, olen aina pitänyt markkinaintegrointityötä sosiaalimarkkinatalouteen liittyvänä käsitteenä. Tuolloin vielä tätä linkkiä ei niinkään tehty. Tarkastelen siis kriisiä ja varsinkin sen yhteiskunnallista ulottuvuutta ja sen suhdetta markkinaintegrointiprosessiin Euroopassa. Näkemykseni pähkinänkuoressa on se, että kriisi on aiheuttanut suuria ongelmia taloudessa ja yhteiskunnassa ja rahoitusmarkkinoilla Euroopassa, mutta näiden lisäksi se luo myös todella suuria ongelmia integraatioprosessissa ja yhtenäismarkkinoilla. Samanaikaisesti kuitenkin tämä kriisi, jos se hoidetaan järkevällä tavalla, ja minusta teillä on erittäin vahva rooli tässä suhteessa. Voi, voi ehkä luoda mahdollisuuksia tasapainoisemman ja hyväksyttävämmän tavan lanseeraamiseksi markkinointiprosessissa Euroopassa. Toisin sanoen tämä kriisi, jos me siitä pääsemme ulos, saattaa tehdä integroinnista yhteensopivampaa Lissabonin sopimuksen suorien tavoitteiden kanssa, eli sen, että Euroopasta on tarkoitus tehdä erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous. Tästä itse asiassa haluaisinkin aloittaa. Lissabonin sopimus nimittäin kertoo meille sen, että meidän täytyy muokata taloudestamme erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous. Mutta esitänpä aivan suoran kysymyksen. Voiko Eurooppa olla sosiaalinen markkinatalous? No, ihan rehellisesti sanon, emmehän me sitä tiedä. Millä tavalla sosiaalinen markkinatalous voi toimia integroidulla, integroidussa Euroopassa. Mehän tiedämme, millä tavalla sosiaalimarkkinataloutta pitäisi hoitaa, vaikka se ei olekaan helppoa, erittäin kilpailukykyistä sellaista, kansallisella tasolla. Freiburgin koulu, sodan jälkeinen Saksa ovat tällaisia todisteita siitä, millä tavalla voidaan perustaa erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous. Mutta voimmeko vakavissamme todeta, että osaamme tehdä näin myös Euroopan unionissa? Vai johtako se, että pyrimme integroimaan suurempia määriä sosiaalista markkinataloutta Euroopan unionissa siihen, että se estää markkinaintegroinnin sosiaalisen ulottuvuuden ja että siitä ei tule korkeasti kilpailukykyistä. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä kysymys pohdittavaksi. Yhdysvallat on mielestäni se valtio, joka on jatkuvasti saanut korjaan siis EU on mielestäni saanut huomattavasti panostuksia erityisesti Saksasta ja me olemme ottaneet huomioon ne eri sosiaalimarkkinatalouden elementit, joita Saksassa oli ja näin ollen kilpailuelementit markkinoillamme otettiin eh, mukaan jo vuoden 1957 Rooman teoli, eh, Rooman sopimuksesta, puhumattakaan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksesta neljä vuotta aiemmin. Budjettikuri, matala inflaatio, riippuvaisuus keskuspankista otettiin sitten mukaan Maastrichtin sopimuksen puitteissa. Lissabonin sopimus on taas kunnianhimoisempi ja toteaa, että haluamme koko ulottuvuuden mukaan – mutta millä tavalla se sitten yhdistetään integrointiin? Asiantuntijat varmaankin tarkemmin tuntevat tätä asiaa kuin minä. Meillä on erikoinen rakenne Euroopassa, jossa EU:ssa ollaan vastuussa markkinaintegrointi näkökohdasta, kun taas sosiaalipolitiikka hyvin pitkälti kuuluu jäsenvaltioille. Millä tavalla varmistaudutaan siitä, että Euroopan integraation prosessi ja edistyminen, jonka mielestäni tulisi siis mennä eteenpäin, jonka tulisi kehittyä, on yhteensopiva sosiaalisen Euroopan kanssa? En usko, että jäsenvaltioista sosiaalipolitiikkaa tulisi juurinkaan integroida EU-tasolle. Meillä on niin paljon erilaisia perinteitä ja niin poispäin. Ja suosittelisinkin, että sosiaaliset päätökset jäävät edelleenkin jäsenvaltioille. Mutta minusta meidän täytyy pohtia markkinaintegroiden prosessia syvällisesti – niin, että ainakin kun se kehittyy, niin se ei vaikuta tahattomasti ja kielteisesti tuottaen sivuvaikutuksia niihin sosiaalisiin näkökohtiin, joita kansallisella puolella hoidetaan. Mainitsen tässä esimerkin. Se ei ehkä ole kaikkein merkittävin, mutta ehkä kaikkein ristiriitaisin. Sen sijaan, että meillä olisi harmonisoitu kaiken kattava sosiaalipolitiikka yhteisön puolelta, niin minun näkemykseni on se, että meidän tulisi pyrkiä välttämään sitä, että yhä täydellisemmän yhtenäismarkkina-alueen toimiminen loisi äh, veroyhteistyötä, mutta aiheuttaisi vähitellen sivuvaikutuksia työllisyyspuolella, sillä mitä enemmän liikkuvia tekijöitä meillä on, sitä enemmän ne saavat hyötyä verokilpailusta ja verokoordinaation puutteesta. Minun vakaumukseni on se, ja olen tietysti kymmenen vuotta nyt työstänyt sitä, että rakennetaan yhtenäismarkkinoita ja säilytetään se kilpailukyky. Eli älkää nyt oletteko kuulevanne minulta mitään sellaista, että toteaisin, että meidän tulisi olla sallivampia, emmekä saisi olla yhtä vaativia markkinoiden rakentamisessa Euroopassa, mutta jos Euroopan unionin rakentaminen kokonaisuutena ei ota riittävästi huomioon yhteiskunnallisia vaikutuksia, jos ne jäävät Euroopan rakentamisen ulkopuolelle, niin silloin meidän täytyy odottaa sitä, että sosiaaliset vaatimukset tulevat takaisin takaoven kautta. Ja ne useimmiten asettavat kapuloita rattaisiin markkinoiden integrointiprosessissa. Ja tämä siis on se viitekehykseni, kun puheenjohtaja Baroson pyynnöstä, kuten puheenjohtaja mainitsitte, käsittelen kysymystä siitä, millä tavalla voimme käynnistää uudelleen yhtenäismarkkinat. Tästä on ollut kovasti hyötyä ja monet teistä olettekin olleet mukana tässä työssä, kun olemme käyneet neuvotteluita poliittisten ryhmien kanssa tässä parlamentissa eri temaattisissa valiokunnissa. Ja on ollut erittäin ilahduttavaa se, että olen tänään päässyt tänne keskustelemaan asiasta teidän valiokuntanne kanssa. Näkemykseni on se, että yhtenäismarkkinoihin ei ole keskitytty riittävästi eikä riittävän määrätietoisesti eikä myöskään riittävällä tietoisuudella tarvittavista politiikan aloista. Vuonna 2005 kokin mietinnön yksi osio, joka koskee sisämarkkinoita ja sitä ransitaan. sisämarkkinaohjelma on ikään kuin eilisen ohjelma, eikä sitä ole asetettu etusijalle niin kuin olisi pitänyt. Tämä on kokin mukaan erittäin kriittinen virhe. Tämä oli vuonna 2005. Vuodesta 2005 riippumatta hyvin määrätietoisista ja hyvin pitkälti onnistuneista ponnistuksista, joita Euroopan komissio on tehnyt, niin yhtenäismarkkinoilla ennen kriisiä on ollut ongelmia. Katsotaanpa vaikka palveludirektiiviä. Ja kriisin aikana nationalismi on nostanut päätään. Ja katsotaanpa sitten tilannetta kriisin jälkeen. Kyllä se intellektuaalinen paletti, joka meillä tässä on taustalla, joka ei ole pyrkinyt integroimaan markkinoita, ei enää ole yhtä. Joka on pyrkinyt integroimaan markkinoita, on menettänyt vetovoimaansa. Ja siitä syystä on yhä tärkeämpää tarkastella sitä, millä tavalla voimme sisältä käsin vahvistaa markkinoita. Ja minusta meidän täytyy pureutua näihin perustavanlaatuisiin huolenaiheisiin yksittäin ja ottaa huomioon se, että useimmissa maissa tilanne on hidastunut ja, ne, ja nämä ovat estäneet yhtenäismarkkinoiden edistymistä. Nämä ovat huolenaiheita, jotka liittyvät siihen, että saavatko kansalaiset itselleen hyödyt yhtenäismarkkinoista, onko yhtenäis, ovatko yhtenäismarkkinat yhteiskunnallisesti epäystävälliset, edistääkö se eurooppalaista työllisyyttä ja liike-elämää ja niin edelleen. Pähkinänkuoressa minun näkemykseni on se, että tarvitaan strategiaa kahdessa osassa. Ja tämä on suositusteni ydin äh, silloin, kun sen esitän puheenjohtaja Barosolle. Yksi osa strategiaa on se, että meillä täytyy olla uusia aloitteita yhtenäismarkkinoiden uudelleenkäynnistämiseksi lukuisia sellaisia. Ja yhtä tärkeää, yhtä tärkeitä ovat aloitteet, jotka johtavat siihen, että yhtenäismarkkinoiden uudelleenkäynnistäminen on hyväksyttävää, kun vastataan näihin huolenaiheisiin, jotka otin esille. Muussa tapauksessa yhtenäismarkkinat, puhuttiinpa täällä miten paljon hyvänsä ja toistellaan näitä samoja mantroja, niin ei johda toivottuun tulokseen. Ja tässä yhteydessä uskon, että niin, palveludirektiivihan mainitsimmekin, ja tässä yhteydessä uskon, että meidän täytyy palata niihin syihin, jotka ovat johtaneet siihen, että tuota direktiiviä ei varsinaisesti ihan täydellisesti rakastettu, jos sitä voitaisiin näin ilmaista. Ja meidän tulisi tarkastella sitä, millä tavalla sitä voidaan muokata, kun pyritään syventämään palvelumarkkinoita Euroopassa, jotta integraatio voisi edistyä. Samoin myös digitaalinen Eurooppa ja se, millä tavalla sitä voidaan edistää samalla, kun puoletaan kuluttajien oikeuksia monilla eri aloilla. Tässähän siis keskitymme nyt sosiaaliseen puoleen, mutta mielellään kuulen myös aivan selkeästi eriäviä mielipiteitä. Mutta en ole sitä mieltä, että on nähtävissä mitenkään erityisesti sosiaalisen puolen harmonisointia, varsinkaan veropuolella. Ja minusta meidän ei tulisi pelätä sitä, että avaamme keskustelun tästä asiasta ei meillä mikään osa Euroopan rakentamisesta voi olla tabu. Ja puhun sellaisen henkilön vaatimattomuudella, joka vuonna 1996 sisämarkkina- ja verokomissaarina eh, esitti silloiselle 15 valtiovarainministerille ja työskenteli heidän kanssaan niin, että päästiin joulukuussa 1997 yksimieliseen sopimukseen veropaketista, joka sisälsi käytänne säännöt liike-elämälle ja säästöpaketille. Yksikään maa ei ollut tyytyväinen kaikkiin elementteihin tässä paketissa, mutta jokainen maa kykeni siitä löytämään mielenkiintoisia osioita, jotka se pystyi hyväksymään. Ja nyt laajemmin ottaen. Uskon siihen, että meidän pitää ottaa yhtenäismarkkinanäkökulmat, sosiaalipolitiikan näkökulmat ja veropolitiikka näkökulmat ja pyrkiä pääsemään samaan lopputulokseen. Ja tiedän, että monet teistä olette huolissanne ja tekin puheenjohtaja mainitsitte tämän, kuten myöskin esittelijä Berezi, joka on huolissaan sosiaalisen suojelun rahoituksesta, turvaverkon rahoittamisesta silloin, kun sosiaalinen kriisi ja verokriisi yhdistyvät. Tässä viittaan esimerkiksi Financial Timesissa ilmestyneeseen artikkelin viime kesäkuulta. Ei minkään eksoottisen taloustieteen kirjoittamana, vaan Suomen pääministerin vastuullisen henkilön kirjoittamana, joka sanoi, että hyvä, hyvät kollegat, Eurooppa-neuvostossa saattaa olla, että joudumme nostamaan veroja muutaman seuraavan vuoden aikana, jos emme yksinkertaisesti halua tehdä valtavia sosiaalipalveluiden leikkauksia. Haluammeko nostaa veroja koordinoimattomalla tavalla niin, että taistelemme toisiamme vastaan? Jälleen kerran kun tavoitteena on se, että tulojako olisi kohtuullinen. Aiotaanko se tehdä koordinoimattomalla tavalla niin, että jälleen kerran nämä liikkuvat tekijät saavat hyötyä ja työvoima kärsii, vai eikö pitäisi sittenkin koordinoida aloitteitamme? Kriisistä ulospääsy, julkisen rahoituksen tarkastelu vaatii nimenomaan tätä uutta lähestymistapaa suhteessa koordinaatioon. Tietysti meillä on äh, ongelmia verokilpailussa, mutta meillä on siinä myös sellaisia näkökohtia, jotka ovat todella huonoja. Jos tätä kilpailua voitaisiin tarjota symmetrisellä tavalla, niin miksipä se ei? Miksi näin ei tulisi tehdä? Valitettavasti kuitenkin verokilpailu, jonka minä tunnen, on epäsymmetristä ja se rankaisee nimenomaan niitä, mitä me haluaisimme tukea. Onko se sitten sosiaalista Eurooppaa? Onko se sellainen sosiaalinen Eurooppa, joka kääntää katseensa pois tältä ilmiöltä? Miten me sitten voimme valittaa jos meillä markkinaintegrointi hankaloituu vahvasti. Hyvin, lopu, hyvin lyhyesti vielä puheenjohtaja lopuksi. En puhunut kilpailupolitiikasta, mutta en ole sitä tietysti täysin sydämestäni myöskään unohtanut. Haluan vain sanoa, että tämä ei ole suoraan sosiaalinen näkökohta, mutta liittyy suoraan kriisiin. En tiedä, käsittelettekö kilpailupolitiikkaanne työssänne, mutta olkaa varovaisia yhdessä asiassa. Katsotaanpa Yhdysvaltojen kokemuksia 30-luvulta, varsinkin sen alkupuoliskolta, kun Yhdysvaltain hallitus ajatteli unohtaa antitrust-lainsäädännön ulkopuolelleen ja halusi pidentää muuta toimintaa. Näin ollen kriisi ei vaadi sitä, että meidän täytyy rajoittaa kilpailuperiaatteita. Ja tietysti sitten tästä poistumistrategiasta on ollut paljon erilaisia keskusteluja. Meidän tulisi selkeästi mielestäni erottaa se, että makrotaloudellinen tuki, kun tuetaan globaalia kysyntää, sen täytyy olla voimassa pidempään, mutta älkäämme ajatelko automaattisesti, että myös mikrotaloudellinen tuki kärsiville teollisuuden aloille pitäisi jatkua pidempään. Kyllähän me tietysti tunnemme sympatia Keynesia kohtaan tässä asiassa, mutta emme halua missään tapauksessa kuitenkaan tuhota tätä rakennetta täysin. Kiitoksia. Kiitoksia paljon herra Monti tästä alustuspuheenvuorosta. Nyt voin antaa puheenvuoroja kollegoille kautta esittää kysymyksiä. Älkää pitäkö mitään pitkiä palopuheita, vaan esittäkää lyhyitä nasevia kysymyksiä, ettei aikaa kulu. Ensimmäinen kysymyksen esittäjä on Thomas Mann. Olkaa hyvä. Herra Monti, me muistamme erittäin hyvin teidät erittäin menestyksekkäänä komissaarina. Te vastustitte harmonisointia jo komissaarina ollessanne, mutta kun puhutaan Euroopasta sosiaalipolitiikasta, tämä on jäsenvaltioiden politiikkaa. Me tarvitsemme kuitenkin koordinointia ja yhteistyötä. Uskoakseni Euroopan tasolla ei ole täysin laisinkaan tunnettu edes, mitä me teemme. Meillä on eurooppalainen sosiaalifoorumi, Euroopan sosiaalirahasto pikemminkin tulkikorja. Lisäksi olemme käsitelleet mikroluottoja varmistat sen, että ihmiset, jotka ovat aiemmin saaneet ylipäänsä luottoja, voivat sitä saada. Ja myöskin globalisaation rahasto, jonka kautta myöskin voidaan ohjata rahaa. Kaikkien pitäisi tietää, että meillä on myöskin eurooppalainen ulottuvuus sosiaalimallissamme, mutta tämä on täysin tuntematon asia ihmisten mielessä. Minun mielestäni tämä tuo Euroopasta lisäarvoa, mutta kansalaiset eivät tästä riittävästi tiedä. Haluaisin teidän kommenttinne tähän. Entä sitten yliopistot? Voisitteko kuvitella, miten yliopistot voisivat paremmin tehdä yhteistyötä? I would totally share that perspective uh, that is... Olen täysin samaa mieltä tästä näkemyksestänne, että hyvin pitkälti sosiaaliasiat ja tulonjakoasiat pitäisi jättää jäsenvaltio, mutta ei kuitenkaan e- sulje pois parempaa yhteistyötä ja koordinaatiota. Pikemminkin tämä edellyttää parempaa yhteistyötä. Ja myöskin yhteisön välintä voidaan käyttää niitä, jotka te mainitsitte niin ikään, mukaan luettuna globalisaatiorahasto. Uskoakseni olette aivan oikeassa siinä, että kansalaiset ette riittävästi tiedä näiden välineiden olemassaolosta. Tieto on suorastaan minimaalista. Aivan oikein totesitte, että tarvitsemme myönteisiä toimia, jotta jotta Euroopan näkyvyys olisi paremmalla tasolla. Ihmiset tietäisivät enemmän näistä asioista. Mutta tarvitsemme joskus myöskin negatiivisia toimia. Joskus äh, meidän täytyy huomauttaa kansallisille poliittisille johtajille, että heidän olisi parempi pitää suunsa kiinni tai puhua hieman erilaisen sanakääntein, kun he kuvaavat eurooppalaisia välineitä. Koska hyvin pitkälti voidaan havaita, että yhteismarkkinoiden integroituminen ja EU ovat edistyneet voimakkaasti ja tätä me olemme täällä viemässä eteenpäin. Mutta kuitenkin Euroopasta puhutaan erittäin kielteisin sanakääntein. Haukutaan Euroopan tekemiä päätöksiä, joihin kuitenkin jäsenvaltiot itse osallistuneet näihin päätöksentekoihin. Kuitenkin sitten kotimaissa hyökätään näitä päätöksiä vastaan ja tämä on asia, johon voitaisiin puuttua. Rova Holmaer konservatiivista edelleenkin, olkaa hyvä. Ähm, Herra Montti, Herra minä olen hyvin pitkälti teidän kanssanne samaa mieltä, kun te toteatte, että markkinataloudella on myöskin sosiaalinen ulottuvuus ja myöskin yhteiskunnallisia seuraamuksia täytyy tarkkailla, koska muuten saattaa syntyä ilmiöitä, joihin ei voida millään tavalla edes puuttua. Te viittasitte verotukseen ja verotuskilpailuun. Verokilpailuun. Lisäksi totesitte, että veroja mahdollisesti joudutaan nostamaan. Euroopan unionin sisällä verotuskäytänteet ovat erittäin kirjavia, kun tarkastellaan verojen määrää eri jäsenvaltioissa erot ovat suuria. Minä katson, että tässä yhteydessä voitaisiin esittää teille kysymys. Ja kysymys myöskin niille maille, joille on erittäin matala verotus, matalat sosiaaliturvan maksut ja heikko sosiaaliturvajärjestelmä. Nämä ovat samanaikaisesti kuitenkin maita, joissa on erittäin korkea verotus ja jotkut, jotka joutuvat sitten kamppailemaan Euroopassa niitä maita vastaan, joilla on matala, matala verota. Jotkut yritykset esimerkiksi mielellään siirtyvät maasta toiseen juuri verotussyistä verotus- ja sosiaaliturvamaksujen alhaisuuden vuoksi. Jotkut maat houkuttelevat yrityksiä enemmän kuin toiset. Miten te näette tämän tilanteen? Onko tässä yhteydessä ehkä tarpeen keskustella myöskin verodumppauksesta? Eikö tämä ole ongelma Euroopan unionin sisällä ja myöskin suhteessa muuhun maailmaan? Toiseksi, monet päätökset, joita Euroopassa tehdään, kohdistuvat usein miten yrityksiin niin, että PK-yrityksiä ei oteta riittävästi huomioon. Kuitenkin PK-yritykset luovat työpaikkoja, PK-yritykset muodostavat Euroopan talouden selkärangan. Eikö paremmin pitäisi ottaa huomioon PK-yritykset jo etukäteen pohtia, mitä vaikutuksia Euroopan päätöksillä on näiden yritysten kontolle? Eikö tätä voitaisi paremmin ottaa huomioon? Um, I will also try to be, uh, to be quicker. Niin, minäkin pyrin vastaamaan vähän nopeammin, hyvä puheenjohtaja verotuskysymyksestä. Olemme nähneet, että verokilpailulla on etuja, sillä se kurinalaistaa jäsenvaltioita. Mutta se, mitä totesitte veron polkemisesta, on erittäin vakava asia. Esimerkkinä voidaan mainita, että usein jäsenvaltioiden joukossa on maita, jotka ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi nollayritysverotuksen hyvin aggressiivisesti. Mutta nyt olen jälleen pohtimassa sitä, että onko se johtanut niiden suuren verokriisiin. Ja esimerkkinä voidaan todeta, että ehkäpä kiemaat voivat ryhtyä harkitsemaan vähemmän aggressiivista veropolitiikkaa, jos Samanaikaisesti ne pääsevät nauttimaan suuremmasta työvoiman liikkuvuudesta ja mahdollisuus tarjota palveluita vanhojen jäsenvaltioiden alueelle. Tämä siis vain yhtenä esimerkkinä tällaisen sopimuksen muokkautumisesta. No tietysti olen samaa mieltä, että eurooppalaisen talouden ytimessä on keskiluokka ja Kaksi sanaa. Yksinkertaistaminen kyllä, kilpailupolitiikka myös, sillä suurin osa kilpailupolitiikan toimista, aivan rehellisesti todeten, eivät ole markkinoiden viidakkoa varten, vaan ne ovat julkisen vallan tahallisia toimia monopolia vastaan. Sosialisteista täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Elisa Ferreira ja sitten vielä toinen kysymyksen esittäjä. Obrigada. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos ja tervetuloa Marja Monti. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Marja Monti. Minusta tuntuu, että tämä teidän puheenne osoittaa meille, että joskus kriisi todellakin on tarjonnut myös mahdollisuuksia. Meidän pitäisi tutkia uudestaan meidän filosofiamme, kun rakennamme Eurooppaa. Meillä pitäisi olla vaihtoehtoisia optioita, kun me haluamme täydentää sisämarkkinoiden toimivuutta. Ja nämä ovat varsin mielenkiintoisia nämä eri vaihtoehdot. Mitä te ajattelette Euroopan unionin ulkopolitiikasta? Pitäisikö meidän miettiä uudestaan tätä ulkopolitiikkaa suhteessa veropolitiikkaan. Mitä pohdintaa tämä tarvitsee? Meillä on myös horisontaalipolitiikkoja. Me tarvitsemme budjetteja budjettia näille, näille politiikoille? Minkä tyyppistä budjettia te olette hahmotelleet mielessäni? Meidän täytyy todella ottaa huomioon nämä teoreettiset haasteet, kun me puhumme kriisistä, koska tämä kriisi antaa meille myös paljon mahdollisuuksia. Kiitos paljon kaikista siitä, mitä olette tehneet Euroopan rakentamisen hyväksi, Mario Monti. Tämä on kulttuurinen haaste, jonka te meille heititte, niin varmasti Komissio voi myös kantaa kortensa kekoon. Tämä kriisin rajuus on osoittanut meille eri Euroopan unionin jäsenmaissa, kuinka protektionistiset suuntaukset ovat saan lähteneet liikkeelle jossakin vahvemmin, jossakin vähän heikommin. Tässä on varmasti kyse pelosta, joka on synnyt tämän uuden protektionistisen liikkeen, mutta on, se on myös tulosta äh, markkinoiden kulttuurisesta tavasta, jossa sääntely on vielä liian heikkoa. Neuvostossa ja komissiossa on annettu vapaat kädet jäsenvaltioille hoitaa itse omalla tavallaan tämä kriisi. Ehkä sekin on myötä vaikuttanut siihen, että nämä kielteiset ilmiöt ovat saaneet ehkä liikaakin jalan sijaa. Ei ole kyse vain protektionismista, reaktiona tai jos on haluttu kyseenalaistaa markkinat ja niiden nykyinen toiminta. Me voimme puhua tästä varmasti tämän päivän aikana, mutta minä olen huomannut muita vakavia ongelmia, jotka ovat peräisin siitä työsuojelun ja työturvallisuuden tason heikkenemisistä ja yritys, yritysten toimivuuden tason suojelun heikkenemisestä me ehkä meidän pitäisi luo, suunnitella uutta verotuspolitiikkaa, uusia verotusjärjestelmiä. Niiden pitäisi olla paremmin koordinoituja, niiden pitäisi vastata paremmin paikallisia tarpeita. Ne ovat usein tehottomia ja toimivat itse asiassa Euroopan markkinapolitiikkaa vastaan. Meidän täytyy myös miettiä kilpailupolitiikkaa. Mikä on teidän kysymyksenne, kysyy puheenjohtaja tässä väliin. Herra Monti on samaa mieltä mm, että tässä pitää seurata komission ja neuvoston antamia osviittoja. Onko tämä teidän mielestänne pikemminkin este, kun halutaan saada markkinat kilpailukykyisemmiksi? Rova uh, to, uh, to Mrs. Ferreira, um, we indeed... toteaisin, että toden totta, meidän täytyy uudelleen miettiä ajattelutapaamme ja muistaa myöskin ulkoinen ulottuvuus. Kun olen keskustellut jäsenvaltioiden hallitusten kanssa, hallitusten päämiehetkin pitävät tätä asiaa yhä tärkeämpänä. Markkinatalouden tavallisemmatkaan toimijat Yhdysvalloissa ovat ainakin väliaikaisesti omaksuneet markkinasosialistisia toimia. Mark- markkinoihin liittyviä yhteiskunnallisia toimia. Ehkä ei Eurooppa voi olla ainoa paikka maailmassa, jossa pidetään ortodoksisista markkinaperiaatteista kiinni, mikäli muutkin ottajat muut näitä tapansa. Kun pidetään kiinni markkinaperiaatteista, olisi saman aikaan katastrofaalista täysin romuttaa valtion tukisäännöt. Meidän täytyy kuitenkin pönkittää ulkoisia vaikutusmahdollisuuksiamme niin, että samantyyppisiä periaatteita, periaatteita saattaisi myöskin maailmanlaajuiseen sääntökirjaan mukaan. Vien nyt siis vielä ajatuksemme eteenpäin. Te halusitte, että kerron ajatuksista, jotka liittyvät verotuspolitiikkaan. Ensinnäkin katson, että verotuspolitiikkaan liittyy monia aspekteja, joita liike-elämä itse on halunnut saada mukaan voidakseen toimia tehokkaammilla, paremmin toimivilla sisämarkkinoilla ja myöskin kansalaisten kannalta katsottuna. Kansalaistenkin edessä on, kansalaistenkin tiellä on monia verotusesteitä, esimerkiksi kun on kyse eläkkeistä ja niiden siirrettävyydestä. Tietystikin tähän liittyy yksinkertaisempiakin asioita, esimerkiksi syrjintä, työvoiman verotus, pääoman verotus, Mikäli asioihin voitaisiin puuttua, niin edistystäkin saataisiin varmaan aikaan. Haluaisin painottaa, että kirjallisissa vastauksissaan kuulemisen jälkeen komissaari ehdokas Semeta tarttui tähän ajatukseen, joka liittyy vuoden 1997 verotuspakettiin korkean tason verotusfoorumi, jossa olisivat mukana valtiovarainministerit ja korkean tason edustajat muualtakin, voisi EU-tasolla antaa poliittista, poliittisia sykäyksiä verotuskeskusteluun. Toivottavasti hän tulee ehdottamaan tätä myöskin käytännössä sitä, että komissio toimisi tässä ryhmässä puheenjohtajana, eikä jokin jäsenvaltio rotatiojärjestelmän kautta. Laimin ajateltuna Tietystikin tässä pitäisi puhua vielä pitkäänkin, mutta lyhyesti sanottuna kriisin pitäisi myöskin johtaa siihen, että nyt ryhdytään uudelleen pohtimaan tehtävän jakoa. Minä näen kriisin ilmiönä, joka johtaa yhä suurempaan keskittymiseen toimien osalta. Esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden valvonta täytyy keskittää, mutta toisaalta tämä pitäisi kannustaa meitä myöskin menemään pidemmälle Verkostoajattelun ja kompetenssien jakoon muilla aloilla verkostoituneella tavalla. Olen erittäin iloinen siitä, että nyt vuonna 2004 aloittamani uudistukset, kun olin kilpailu komissaari, on nyt saanut tuulta purjeisiinsa. Komissiolla on erittäin suuri rooli edelleenkin kilpailukysymyksissä, mutta näitä kompetenssi- kysymyksiä. Valta on hajautettu niin ikään verkostoituna tavalla. Jotkut avaintehtävät keskitetään. Joskus kuitenkin Bryssel ehdottaa, että jäätään valtaa, johon Brysseli ei tarvitse mitään monopolia. moment, Nyt puhun hetken aikaa mikäli sallitte. that. Jos nyt vielä osaan Italia kaunista äidinkieltäni. <laughs> Ehm, e condivido mm, profondamente la... Edustaja Koferaati, teidän analyysinne protektionismista ja syistä, jotka ovat johtaneet tähän. Mutta minä en olisi niin kriittinen kuin te. Te sanotte, että komissio ja neuvosto ovat ihan selvästi jättäneet kaiken jäsenvaltioiden käsiin ohjata itse asioita. En minä usko, että näin on. Ranskan puheenjohtajakauden aikana tehtiin työtä komissiossa paljon ja uskon, että sen jälkeen tämmöiset puhtaasti nationalistiset vääristymät saatiin poistettua tai niistä, niiltä vältyttiin ja naapuri mm, tölvimiset ja tönimiset korjattiin pois päiväjärjestyksestä. Mutta tämä kriisi on meille opetus. Me voimme oppia siitä, miten ongelmia hoidetaan jatkossa. Eli ei synnytetä mm, suhdanteiden vastasta politiikkaa, joka ei ole mitenkään tuottava eikä vastaa BKT odotuksia. Meidän täytyy ottaa oppia tästä kriisistä. Olen todella iloinen siitä, että teidän kaltainen edustaja Koferat, ottaen huomioon teidän kulttuurisen ja poliittisen taustanne, että te haluatte vedota nyt kilpailun vääristymiä vastaan. Tämä on poliittinen ongelma työssämme, ja jota minä myös olen ehdottanut puheenjohtaja Barosolle. Meidän täytyy saada ihmiset liikkeelle, heräämään heidät kilpailuasioista, eurooppalaisesta markkinataloudesta osoittaa heille selvästi, että kyllä me otamme huomioon nämä kielteiset seurausvaikutukset ja meidän täytyy todella ottaa opiksi näistä vakavista seurauksista. No, Meillä on vielä 607 puheenvuoropyyntöä jäljellä, joten pyydän, että kaikki kollegat pitäytyvät yhden minuutin puheaikaan, koska muuten aika loppuu käsiin. Alderyhmän nimissä esittää lyhyen kysymyksen yksi ryhmän edustaja. Herra Montti, sosiaalipolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden kontolle, mutta mikäli haluamme kilpailukykyiset sisämarkkinat, me niin tarvitsemme myöskin joustavat työmarkkinat, eli sosiaalisen puolen joustoturva ja muun tyyppiset uudet välineet voivat tässä auttaa. Mutta näistä on hyötyä ainoastaan, mikä ne pistetään täytäntöön, ja kansalaiset havaitsevat, että heidän sosiaaliset oikeutensa on otettu ainakin huomioon. Ja he voivat ottaa niitä mukaan, kun he siirtyvät maasta toiseen, niin että sosiaalietuisuudet eivät heikkeni, mikäli kansalainen muuttaa maasta toiseen. Tätä taustaa vasten, kun tarkastellaan jäsenvaltioiden yksinomaista päätöksentekoa sosiaalikysymyksissä, niin eikö osittain ainakin tätä voitaisi pohtia uudelleen? Esitin tämän kysymyksen nyt ryhmäni nimissä. Uh, Mr. Chairman, I puheenjohtaja, niin olen ehdottomasti samaa mieltä kanssanne. Integraatio vaatii joustavia markkinoita yleisesti ottaen ja varsinkin joustavia työmarkkinoita. Ette sanonut sitä, mutta uskoisin, että me olemme molemmat vakuuttuneita siitä, että se on varsinkin totta yhtenäisvaluutta-alueella, sillä yksi edellytys sille, että tuo valuutta-alue on optimissa, on se, että markkinat toimivat hyvin, mikä merkitsee myös siis liikkuvuutta. Uskoakseni olette myös oikeassa siinä, että tässä on kyseessä yksi tärkeä alue, siirrettävät oikeudet, jossa Määritelmän mukaan jäsenvaltiot eivät voi toimia yksin, vaan koordinaatiota tarvitaan. Uskoakseni, jos viemme eteenpäin näitä ajatuksia, joita pyrin teille esittelemään, kun halutaan vahvistaa markkinoiden integraatioelementtejä Euroopassa ja samanaikaisesti huolellisesti tarkastella sosiaalista näkökulmaa niin silloin olemme liikkumassa pohjoismaisen mallin suuntaan. Siellähän noudatetaan markkinaperiaatteita voimakkaasti ja samalla kunnioitan tietysti sosiaalista suojelua. Yksittäisen työntekijän suojelua. Minusta meillä ei pitäisi olla yhtä standardia sosiaalimallia Euroopassa, mutta jos halutaan markkinaintegroinnista tehdä yhteensopivampaa yhteiskunnallisten ongelmien kanssa, niin kyllä meitä sitten tuo pohjoisnapa enemmän puoleensa vetää kuin päivän tasaaja. Seuraava puheenvuoropyöntäjä on De Jong ja Rova Bastos. Ähm, schön Sie hier zu sehen. Wir hatten ja einen, wir hatten ja einen, äh, einen interessanten Aufmerksamkeit. Minä istun täällä. Hyvä puheenjohtaja, me olemme käyneet jo erittäin mielenkiintoista keskustelua ja näkemysten vaihtoa. Te viittasitte tähän politiikkaan, että meidän pitäisi raamittaa tämä kysymys. Meidän täytyy kuitenkin erottaa erittäin tiivis kilpailupolitiikka ja jäsenvaltio, joka tulee sitten omine sääntöineen, omine säädöksineen, joka ei anna mitään jalansijaa vast, harjoitetulle vastaavalle kilpailulle. Eli ei tässä ole mitään mieltä silloin, jos me puhumme jostain verotuskilpailupolitiikasta, eikä siinä ole jalansijaa sitten millekään sosiaalisille normeille sisämarkkinoilla. Me puhumme paljon BKTsta, ja sosiaalipalveluista ja saman aikaan meidän pitää muistaa verotustulot. Mitkä ovat ne toimenpiteet, joihin te aiotte ryhtyä, jotta, tai mitä te ehdotatte, että saavutettaisiin tasapaino sosiaalisessa mielessä, jos ajatellaan BKT ja menoja, että nämä kaksi toisistaan eroavaa puolia eroa eivät olisi niin kaukana toisistaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen ilahtunut siitä, että joka kerta kun kuulen professori Montin puhuvan, hän puhuu erittäin tärkeistä ja yksityiskohtaisista asioista. Haluan kiittää häntä tästä työstä. Minulla on konkreettisia kohtia kolme kappaletta, jotka haluaisin ottaa esille. Kun puhutaan sosiaalista oikeuksista, haluaisin mielellään kuulla professori Montilta siitä, onko hän samaa mieltä ammattiyhdistysliikkeen kanssa siitä, että tämä on juridinen väline, jota voidaan hyödyntää ja sen avulla voidaan noudattaa sosiaalisia oikeuksia Toiseksi, mitä mieltä professori Monti on yleishyödyllisistä palveluista? Esimerkiksi Hollannissa käydään paljon keskustelua terveydenhuollosta, jossa nyt on paljon ongelmia. Ja kolmanneksi, pien, pienet yritykset haluaisin niinkin erityistä huomiota, koska ne ovat taloutemme moottori, mutta niillä on todella hankala tilanne tällä hetkellä. Mutta tietysti on otettu esille se, että pk-yritykset joutuvat kärsimään tilanteesta, sillä ne joutuvat kärsimään niistä säännöksistä, joita täällä on laitettu, jotka hyödyttävät sitten isompia yrityksiä. Vastaus. Regina Bastos seuraavana. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin nyt Mario Montille toivottaa paljon tervetuloa. Hän on esittänyt todella loistavasti ajatuksia tästä kriisistä, johon sisämarkkinat ovat ajautuneet ja hän puhui myös niiden sosiaalisista seurauksista. Minulla on pari kysymystä, jotka liittyvät PK-yrityksiin. Se on erittäin tärkeä talouden elvytyspolitiikassa, jos me haluamme parantaa myös työllisyyttä. Mihin toimen pitäisi teidän mielestänne pitäisi ryhtyä, herra Monti, jotta voisimme vahvistaa sisämarkkinoilla ja maailmanlaajuisilla markkinoilla pk-yrityksiä. Kun elämme kriisiaikoja, niin silloin usein turvaudutaan protektionismiin. Miten sitä vasta voisi taistella, ettei se ilmiö vain laajenisi? Se on aika tärkeä syy siihen, että ryhdytään purkamaan yhteiskunnallista rakenteita, sosiaalista hyvinvointia. Mehän elämme yhä globaalimmassa maailmassa. Jos me puhumme sosiaalisesta taloudesta ja markkinataloudesta, me emme voi taistella mitenkään köyhyyttä vastaan, mutta onko teillä jotakin ajatuksia tästä? Miten te ö, olette tämän teeman hahmottaneet, kun maailma pienenee, kaikki on globalisoitunut, kaikki nämä ihmiset, jotka ovat erittäin haavoittuvaisia, erittäin vaikeassa tilanteessa nykymarkkinatilanteessa? On mercado interno. Como mudar... Miten taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan? Neljäs kysymys. Kansalaisilla on sisämarkkinoista oma näkemyksensä. Miten voidaan heille välittää parempia ajatuksia sisämarkkinoista, etteivät he näkisi sitä niin mm, kielteisenä? Miten me voisimme pedagogisesti lähestyä paremmin kansalaisiamme ja välittää heille tätä myönteisempää kuvaa sisämarkkinoista? Kiitos. Uh, Mr. Niin eh, minä muistan kyllä aiemmin käymämme kiihtuvat keskustelut. Teidän läsnäolonne jo pelkästään, vaikka olettekin olleet vaitiirasta asiasta, muistuttaa minua seikan, jota en ole kertaakaan vielä maininnut nimittäin ilmastonmuutoksen ja energiakysymykset. Ei saa tätä nyt teille, vaan koko valikunnalle, että nyt pyydän anteeksi, että en asiaa ole maininnut. Olen nyt kuitenkin pysynyt vaiti, jotta uusi lähestymistapa verotukseen esimerkiksi voisi ottaa huomioon myöskin tämän tärkeän ulottuvuuden inequality in social uh, welfare model. Kun tarkastellaan yhteiskuntamalleja, sosiaalimalleja, tietystikin näistä täytyy käydä syveisempääkin keskustelua. Ja minunkin raporttini on kyllä sellainen, että kyllä siitä voidaan keskustella ja olla eri mieltä. Minä uskon kuitenkin, että verotuspolitiikan rooli yleisesti ottaen, tarkoitan tässä myöskin yksittäisiä jäsenvaltioita täytyy ottaa kokonaisvaltaisen remontin kohteeksi lähivuosina. Nyt 20 vuoden ajan päällimmäisenä ideologiana on ollut yksi ja sama ajatustapa. Kutsun tätä nyt ideologiaksi, vaikka olen aina kannattanut markkinoiden toimintaa. On ideologia, jossa verot ovat käytännössä huono asia. Verotuksen haluttiin, haluttiin progressiivisuus ja muita piirteitä mukaan. Muistan, että vuonna 2004, kun olin vielä komission jäsen, mutta lähtemäisilläni niin tuosta tehtävästä, minä kieltäydyn Italian pääministerin tarjouksesta ryhtyä maani valtionvarainministeriksi, koska en ollut hänen kanssaan samaa mieltä hänen tavoitteistaan kun hän halusi alentaa tuloveroa. Minun mielestäni tämä ei ollut yhteen sopivaa budjettitarpeiden ja yhteiskunnallisen tilanteen kanssa, joka tullon vallitsi. Joten eh, meidän täytyy nyt uudelleen pohtia suhdetta, joka vallitsee valtion, markkinoiden ja yksilön välillä, mukaan luettuna verotuspuoli tässä suhteessa. Herra de Jonga esitti kysymyksen, joka oli kovin mielenkiintoinen. Te viittasitte instrumentteihin, oikeudellisiin välineisiin, jotka sitoisivat kaikkia tasoja silloin, kun on kyse yhteiskunnallisista sosiaalisista oikeuksista. Minulla ei ole mitään suoraa vastausta tähän kysymykseen. Mietitään kuitenkin varmistaa, että meillä on kunnolliset turvatoimet, turvaverkko käytössä markkinoilla, kun toimitaan, ja myöskin yleisyydessä palvelut ovat osa tätä turvaverkostoa. Eli periaatteiden täytäntöönpano kilpailukomissaarina viiden vuoden ajan osoitti minulle, että meidän täytyy ensinnäkin pyrkiä pääsemään eroon psykodraamoista. Komissio joskus puuttui kunnallisten uimahallien saamiin tukiin jäsenvaltioiden tasolla. Ja varsinkin suurissa jäsenvaltioissa paikallisviranomaiset kautta EUn puolestaan kommentoivat näitä komission aggressiivisia hyökkäyksiä, joten nyt pöly on hieman laskeutunut. Uh, ja yleisyhdiset palvelut ja Holmarkin päätös tuomioistuimesta johtivat ajattelutapaan, jonka pohjalta sitten Rova Cruz laati paketin. Jotakin selvennystä tarvitaan ja pohdintoja, etenkin mitä tulee suhteellisuusperiaatteen soveltamiseen. Tämä pätee myöskin Rova Bastosin ensimmäiseen kommenttiin, joka liittyi pk-yrityksiin siihen, miten vahvistetaan PK-yritysten toimintamahdollisuuksia, koska niillä on niin tärkeä osa Euroopan taloudessa. Yhteismarkkinoista täytyy tehdä PK-yritys ystävällisemmät niin, että markkinoista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja taakkaa pk-yrityksille. Lisäksi pitää helpottaa myöskin valitusten tekomahdollisuutta ja nopeuttaa valitusten käsittelyä silloin, kun on kyse pk-yrityksistä ja niitä edustavista järjestöistä, silloin kun on havaittavissa, että julkishallinto tai suuret yritykset polkevat pienten yritysten oikeutta toimia sisämarkkinoilla. mainitsee myöskin valtavan suuria aiheita, kuten köyhyyden poistamisen. Tätä pitäisi pohtia paljon paljon syvällisemmin, mutta uskoakseni te esitette erittäin osuvan kysymyksen. Miten markkinatalous hoidetaan sellaisella tavalla, että köyhyys saadaan pidettyä siirrettävissä rajoissa? Kyse on vauraudesta ja tulonjaosta, mutta mikäli ajatellaan asioista markkinaystävällisesti, niin meidän täytyy olla myöskin samanaikaisesti tietoisia siitä, että mikäli ei puututa sosiaalikysymyksiin ja tulonjakokysymyksiin, niin markkinoille aiheutuu tästä kielteisiä seuraamuksia. Meidän täytyy varmistaa, että kansalaisilla on pääsy ylipäänsä sisämarkkinoille. Oma poliittisen ryhmänne kollega, joka on ollut mukana muokkaamassa asioita, mukaan tämä Lama Syyrin raportti, parlamenttia ja joka on tehnyt yhteistyötä Ranskan presidentin kanssa. hän on pyrkinyt nolla tasoon näissä kysymyksissä. Ja tämä on hyvä malli myöskin Euroopalle. Musi. Kiitoksia, herra Montti. Nyt minun täytyy keskeyttää teidät, koska muuten muut panelistit, panelistit hermostuisivat, koska he odottelevat vielä puheenvuoroaan. Viimeiset kolme kollegaa, jotka haluavat esittää kysymyksen, voisivat saada seuraavalla kyselykierroksella puheenvuoron ensimmäiseksi, koska nämä kolme kaikki ovat tosin jo sosiaalidemokraatteja ovat kyllä sosiaalidemokraatteja, mutta sosiaalidemokraat saivat kyllä esittää kysymyksiä tälläkin kierroksella. Ei, ei, tämä nyt on vain näin. Mikä teidän kolleganne olisi pitäneet kiinni omista puheajoista, niin tekin olisitte saaneet puheenvuoron, mutta nyt ei niin käy ollut. Eikä se ole edes pyytänyt puheenvuoroa, hyvä ihminen. Et sinä ole tällä listalla. Anteeksi vain. Meidän täytyy siirtyä seuraavan aiheeseen. Meillä on myöhemmin näiden panelistien jälkeen vielä riittävästi aikaa esittää kysymyksiä. Me olimme aiemmin todenneet herra Montille, että hänen vierailunsa päätyisi täällä kello 10, mutta nyt kello on jo 20 yli. No, sinähän sait jo puhua tästä aiheesta. Mielellään saata lyhyen puheenvuoron, mutta et sen ehdi kyllä mitään kysymystä enää esittää excuse Pyydän anteeksi professori Montilta. Minä halusin vain pyytää, että hän käyttäisi koko auktoriteettiaan, arvovaltaansa ja legitimiteettiaan tehdessä johtopäätöksiä. Koska jos me jatkamme samalla sisämarkkinalogiikalla, että se sisämarkkinat luonnonmukaisesti äh, toimisivat sillä tavalla, että ne lähtevät alhaalta ylöspäin maailmanlaatuisessa harmonisoinnissa. Eihän se aina näin toimi. Me, jos me pidämme sisämarkkinalogiikasta itsepäisesti kiinni, niin minä olen samaa mieltä, että että jos me emme ole mitään ottaneet, saaneet opiksemme huonoista päätöksistä. Kyllä Rooseveltkin otti opikseen silloin, kun hän teki vääriä päätöksiä ja laittoi strategian liian nopeasti käyntiin. Mutta jos me jatkamme sanomalla, että kilpailupolitiikassa ei voi muuttaa mitään, kun taas kilpailuolosuhteet ovat aivan kokonaisvaltaisesti muuttuneet globalisaation myötä, niin emme voi viedä sisämarkkinoita hyvään lopputulokseen kansalaisten kannalta varsinkaan jos puhutaan sosiaalikysymyksistä, kaikki ovat samaa mieltä Jacques Delorsin kanssa jo aimoisista ajoista lähtien, että sen pitää olla kansallista kansallisen päätösvallan piirissä, mutta ei voi jatkaa sillä tavalla, että meillä on sisämarkkinalogiikka, joka toimii Euroopan tasolla ja että meillä on sosiaalipolitiikka, joka perustuu kilpailuun palkansaajien välillä. Minä pyydän teiltä, herra Mario Monti, menemään vielä pidemmälle, olemaan vähän rohkeampi, koska jos te ette sano sitä, kun teillä on teidän omat ehdotuksenne, niin kuin Jacques de la Rosière teki omat ehdotuksensa, niin se on lähtöviiva kaikille ja sen jälkeen ryhdytään sitten kuorruttamaan siihen päälle kaikenlaista. Minä luulen, että mm, pitää mennä paljon pidemmälle sekä verotuskysymyksessä että sosiaalikysymyksessä. Meillä on nyt historiallinen hetki käsillä. Verotuskysymyksistä on puhuttu jo usein, en palaa siihen enää, mutta sosiaalikysymyksistä me voisimme puhua lisää. Meillä pitää, meidän pitää luottaa jäsenvaltioon, niiden toimintakykyyn, niiden omaan älykkyyteen. Meillähän on lyhyen aikavälin näkymät, ovat hyvin vaikeat, mutta ne eivät riitä. Meidän pitää löytää välineitä ei, jolla ei harmonisoitaisi kaikkia Euroopan tasolla, mutta integroida sinne sosiaalisia kriteereitä. Meillä on vakaussopimus, meillä on koordinaatityövälineet. Eh, Jacques Delors jo sanoi silloin, että hän halusi integroida. Nyt meillä on historiallinen hetki todella käsillä ja se ei saa mennä meiltä ohi. Minä toivon, että laittaisitte tämän sinne mietintöön. Meillä on kolme pilaria, Rooma, Maastricht ja Lisbon, Lissabon. Me olemme kaikista tästä samaa mieltä, mutta se Rooman sopimuksessa oli kilpailupolitiikka, Maastrichtin sopimuksessa on vakaussopimus, meillä on kaikki välineet, meillä on keskuspankki, etc., etc., Lisbonin sopimus, mitä meillä on? Me odotamme Montin mietintöä. Uh, thank you very much, Senior Monti, for... Kiitoksia siitä, uh, herra Monti, että hyväksytte tämän meidän kutsumme ja nyt jatkamme omaa kokousta. Äh, Hyvät kollegat, nyt jatkamme eteenpäin. Siirrymme tämänpäiväisen kokouksemme ensimmäiseen paneelikeskusteluun. Meillä on kolme aivan erinomaista asiantuntijaa paikalla. Asiaan meidät johdattelee, kun on kyse työttömyydestä ja sosiaalivaltiosta, hyvinvointivaltiosta. Sir Tony Atkinson, hän on Oxfordin, Cambridgein, Harvardin yliopistojen professori. Hän on, hän on myöskin Conseil d'analyse économique lautakunnan jäsen, jonka Ranskan presidentti on kutsunut koolle ja myöskin kunnianlegionin jäsen Ranskassa. Toinen asiantuntija on Alisa Guerrero. Hän on monien vuosien ajan tehnyt työtä Afrikassa ilon edustajana siellä. Hänellä on taustanaan monia julkaisuja, jotka liittyvät lapsityövoimaan ja muihin markkinakysymyksiin viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä vieraana. Meillä on Jeremy Smith, joka toimii pääsihteerinä Euroopan kuntien ja alueiden liitossa. Hän on tässä toimissa ollut vuodesta 2002 eteenpäin. Kaikki nämä kolme ovat asiantuntijoita omalla alallaan. Heillä on monia julkaisuja taustanaan. Heidän Ansioluettelonsa on niin ikään teille jaettu. Ja myöskin näiden esitysten kopiota on saatavilla. Nyt pyytäisin, että panelistaitte käyttävät puheenvuoron. Tony Atkinson saa 12 minuuttia, koska on ja kaksi muuta asiantuntijaa puhuvat kukin 8 minuuttia. Ja tämän jälkeen meidän on määrä esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia. Olkaa hyvä. Hmm. Thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon siitä, että sain kutsun teidän kokoukseenne. Herra Montti juuri puhui monopoleista, joten totesin vain, että vaikka olenkin Oxfordin, Cambridgein ja Howardin professori, olen käytännössä kuitenkin vain Oxfordissa professorin virassa, koska muutenhan minä tässä veisin kolmen ihmisen työpaikan, mikä olisi kolmessa paikkaa yhtä aikaa. Lähtökohtani on perustuu hyvin pitkälti mielenkiintoiseen puheenvuoroon, jonka herra Monti äsken esitti. Hän toisaalta viittasi siihen, että yhteismarkkinat halutaan loppuun saattaa, ja toisaalta hän viittasi yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, jotka täytyy luoda, että voidaan pitää yllä yhteismarkkinoita. Minun jaotteluni on hyvin pitkälti samansuuntainen, kun tarkastellaan asioita kansantalouden kannalta. Tässä on nähdäkseni jakolinja julkisessa keskustelussa ja myöskin äh, akateemisessa tutkimuksessa. Yhtäältä puhutaan makrotaloustasolla BKTn laskusta ja makrotalouden epätasapainosta hallitusten talouden, valtiontalouden alijäämistä ja muista tekijöistä. Tämä siis yhtäällä ja toisaalla nähdään niitä vaikutuksia, joita kriisistä on seurannut yksittäisille kotitalouksille ja ihmisille, kun ne ajattelevat tulevaisuuttaan. Viime viikolla huominen kiinnittyi kahdessa kokouksessa tiettyihin seikkoihin. Tutkimuspäästö järjesti toisen kokouksen, tarkasteltiin sosiaalista eriarvoisuutta Euroopassa ja seuraavana päivänä järjesti IMF-kokouksen, jossa tarkasteltiin sitä, miten päästään julkistalouden vajeista eroon. Ja näiden kahden keskustelun välillä oli hyvin vähän yhtymäkohtia. Sosiaalinen eriarvoisuus on tietystikin kuitenkin seuraamusta tietystä talouspolitiikasta tai toimista, joihin on ryhdytty, kun pyritty saamaan valtion taloutta kuntoon. Tällaiset toimet vaikuttavat merkittävällä tavalla yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien arkielämään. Pidän erittäin hyvänä sitä, että tämä kokous on järjestetty ja kiitän järjestäjiä. Hienoa, että pyritään nyt yhdistämään nämä kaksi keskustelua toisiinsa. Olen erittäin simplistisellä, yksinkertaistetulla tavalla koonnut yhteen joitakin elementtejä, jotka liittyvät tähän laajempaan makrotalouskeskusteluun ja siihen, miten lama on vaikuttanut lama, jonka rautuskriisi sai aikaan. Olemme voineet havaita, eri vaiheita tässä kehityskulussa. Ensimmäinen päivä, ensimmäinen vaihe oli markkinoiden romahtaminen, Lehman Brothers Bankin romahtaminen, ihmisten ylivelkaantuneisuus, pankkien romahtaminen ja hallitusten toimet pankkien tukemiseksi. Ja toisessa vaiheessa sitten reaalitalous alkoi kärsiä puheenjohtaja viittasi jo työttömyyteen esimerkiksi. Kyse ei pelkästään työttömyydestä, vaan myöskin siitä, että ihmiset tekevät vähemmän töitä, saavat enemmän palkkaa ja useampi on pois työmarkkinoilta. Lisäksi pääomamarkkinoilla tulotaso niin ikään heikkenee. Hallitusten kannalta valtiot ovat menettäneet verotulojaan esimerkiksi ja sitten on ryhty vakauttamaan talouttaan ja tästä on tullut tieteen seuraamuksia valtion taloudelle. Ihmisiä kiinnostaa myöskin se, mitä tulee tämän kakkosvaiheen jälkeen ja kolmannessa vaiheessa voidaan havaita, että nähdään niitä seuraamuksia, joita on syntynyt pidemmällä aikavälillä. Pe- Aikaväli onko pidempi kuin tämän parlamentin toimikausi tai edes meidän elinikämme. Kyse ei tämän pitkän aikavälin vaikutuksista myöskin yksittäisten ihmisten elämässä. Kyse on erittäin pysyvistä ilmiöistä, joita aiheutuu kriisistä. Ne ihmiset, jotka nyt nuorina tulevat mukaan työmarkkinoilta, ovat juuri tulleet työmarkkinoille, tulevat näkemään, että heidän työuransa ja ansaitsemismahdollisuutensa tulevat kärsimään nyt meillä on sitä kriisistä vielä pitkän aikaa. Pääomamarkkinoillakin on syntynyt pysyviä vaikutuksia. Ne, jotka ovat säästäneet rahaa vanhuuden varalle tai muita syitä varten, tulevat elämään hyvin pitkän aikaa vielä epävarmoissa olosuhteissa. He olivat kuvitelleet jotain tulevaisuuden varalta ja nyt sitten nämä kuvitelmat ovat kaatuneet, joten seuraamukset ovat olleet merkittäviä. Mitä tämä kaikki tarkoittaa yksittäisen ihmisen kannalta? Haluaisin painottaa erästä ilmiselvää asiaa. Kestää vielä pitkän aikaa ennen kuin saamme selville, mitä kaikkea kriisistä seuraa. Eilen saatiin edellisen viime vuoden, viimeisen vuosineljäksen BKT-luvut, jotta meillä on erittäin tuoretta tietoa. Mutta tiedämme kuitenkin hyvin vähän siitä, mitä tapahtuu yksittäisten kotitalouksien tasolla – Esimerkiksi köyhyysaste Eurostatin tilastojen mukaan vuodelta 2008 antaa hyvän kuvan ihmisten tulotasosta vuonna 2007 vain, joten tässä suhteessa ollaan jälkijunassa. Ja tämä vuosi on sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden vastainen vuosi joten vuonna 2010, mikäli saadaan tietoa vain vuodesta 2007, tässä on ilmeinen ongelma. Meidän pitäisi saada paljon ajantasaisempaa tietoa siitä, mitä ihmisten elintasolle tapahtuu. Koska tätä tietoa ei ole, ajantasaista tietoa, meidän täytyy ryhtyä kahteen toimeen. Ensinnäkin meidän täytyy kysyä jo ennalta, mitä vaikutuksia kriisiä tulee olemaan. Meidän täytyy ennakoida näitä vaikutuksia. Toisaalta täytyy katsoa menneisyyteen ja katsoa, mitä voidaan ottaa opiksi menneestä. Minulla on hyvin vähän aikaa, joten koskettelen näitä kysymyksiä vain hyvin lyhyesti, näin ohi mennen. Mitä sitten todennäköisimmin tulee tapahtumaan? Vuosi sitten tein joitakin ehdotuksia. Hienoita OECD ja komissio kumpikin tarttuneet minun ajatuksiini. Halusin tehdä jonkinlaisen stressikokeen. Meidän pitäisi erinäisille instituutioille tehdä tällainen koe ja kysyä, miten nämä instituutioita uskovat selviävänsä kriisistä. Tietystikin voidaan ennalta hieman arvioida tilannetta. Ja nyt voidaan havaita, että monia ilmiöitä nyt on odotettavissa. Ensinnäkin meidän täytyy pyrkiä auttamaan ihmisiä, jotka ovat joutuneet kriisin kouriin. Työttömyysturva on tästä yksi esimerkki. Sairausvakuutusmaksut tai korvaukset, toimeentulotuki, ihmiset, jotka ovat menettäneet säästönsä, niin ikään tarvitsevat tukea nämä esimerkkeinä. Lisäksi työn tuotto on kysymys johon täytyy puuttua. Jotkut ihmiset saavat tulotukea, vaikka ovat työelämässä mukana, mikäli heidän tulotasoa laskee. Esimerkiksi mikäli työaikaa lyhennetään ja palkkaa lasketaan, niin yhä useampi ihminen saa sosiaalitukea, vaikka on mukana työelämässä. Nähdäkseni, kun me puhumme kriisistä, me täytyy muistaa, että nyt on eri tilanne kuin vuonna 1929, koska nyt me elämme hyvinvointivaltioissa, joten hyvin pitkälti apu tulee ihmisille automaattisesti, kun he ovat vaikeuksissa. Tämä näin periaatteessa tasolla, mutta se mitä tapahtuu käytännössä on aivan eri asia kuin teoria. Sen vuoksi tämän tyyppiset analyysit ovat hieman hankalia, mutta kuitenkin tästä havaitaan, että turvaverkostossa on suuria aukkoja. Se ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Tässä on erittäin mielenkiintoinen raportti raportti sosiaalisesta tilanteesta Euroopassa. Tästä havaitaan, että mikäli tarkastellaan työttömyyttä vuonna 2005, voidaan esittää yksinkertainen kysymys. Saavatko nämä ihmiset työttömyystukea? Tässä ovat mukana ihmiset, jotka ovat työttöminä 4-6 kuukautta. EU-ta, kun tarkastellaan kokonaisuudessaan, kolmas osa ei saanut työttömyystukea vuonna 2005. Itävalta ja Saksa, siellä luvut ovat korkeita, Baltian maissa, Isossa Britanniassa ja Välimeren maissa, niin ikään, ehkä siksi, että olet lähellä merta, mutta joka tapauksessa valtioiden välillä on suuria eroja sen suhteen, miten työttömyysturvajärjestelmä auttaa niitä ihmisiä, jotka apua tarvitsevat. Mikäli on pitkän aikavälin työttömyydestä kyse, tilanne heikkenee Le Monde-lehdessä oli otsikko hiljattain, jossa todettiin, että miljoona työtöntä menettää työttömyysturvaoikeutensa vuoden loppuun mennessä. Tämä on ikävä ilmiö. Mikä tarkastan asioita näin ennalta, täytyy esittää kysymys, miten tämä kaikki käytännössä toteutuu. Monistakin syistä saattaa, että ihmiset eivät saa tukea, tai yleisiä syitä. Ei riitä, että sanotaan, että meillä on kunnollinen sosiaaliturvajärjestelmä. Täytyy katsoa pikemminkin, miten se toimii. Mikä nyt ennakoidaan, mitä tapahtuu? Tämä on nyt tapahtunut jo, mikä tarkoittaa ihmisiä, jotka ovat tässä alhaalla. Tässä on matala tulotaso ja korkealla korkeampi tulotaso. Hyvin paljon julkista keskustelua on jo käyty siitä, mitä tapahtuu täällä kaavien yläpäässä. Nyt on todellakin eri tilanne kuin vuonna 1929. Maailma on muuttunut. Vuonna 1929 syntyi erittäin suuria ikäviä seuraamuksia pörssiromahduksesta. Mutta mitä tarkastellaan hiljattain ilmenneitä lamakausia pankkikriisinkin yhteydessä, on mielenkiintoista, että kaikki OECDn julkaisemat tulos, tulokset osoittavat, että joka ikisen laman aikana yhden prosentin tai niiden ihmisten tulotaso, jotka kuuluvat tähän korkeimpaan tulotasoryhmän, yhden prosentin ryhmään, heidän tulotasonsa nousi sekä Yhdysvalloissa että muualla. Tuoni kerran totesi, että kun rikkaat puhuvat köyhyydestä, köyhät puhuvat rikkauden ongelmasta. Meitä rikkauden ja köyhyyden ongelman pitää tarkastaa kuitenkin samassa yhteydessä aina. Olin ajatellut, että sanoisin jotakin massiivisesta, valtavasta paketista, jonka Obama viime vuonna esitteli, ja hän eilen lisäsi vielä jotain. Tämän valossa voidaan havaita, että Yhdysvallat ei ole pelkästään ottanut käyttöön tätä elvytyspakettia, vaan se on hyvin pitkälti suunnannut huomionsa köyhyysongelmaan Yhdysvalloissa. Minulle todettiin, että tämän suurin paketti koskaan, joka on otettu käyttöön köyhyyttä vastaan – sen jälkeen, kun sotaköyhyyttä vastaan alkoi. Tähän haluaisin kiinnittää huomionne. Esimerkiksi työttömyysturvan laajennus on erittäin yksinkertainen toimi, joka on helppo ottaa käyttöön, mutta nähdäkseni olisi tarpeen myöskin muissa Euroopan valtioissa. Yhdysvallat maksaa ihmisiä 78 viikon ajan työttömyystukea. Minun maassani työttömyystukea vain saa, sain vain 26 viikon ajan viimeinen kalvo, koska muuten puheenjohtaja hyökkää kimppuun, jos en lopeta ajoissa. omaisesti voisin todeta, että meidän täytyy yhdistää julkisessa keskustelussa keskustelu eri asioista. Makrotaloustiede ja toisaalta ihmisten jokapäiväinen elämä, niistä täytyy puhua samassa yhteydessä. Tämä ei ole helppoa. On vaikea saada tietoa siitä, mitä tapahtui esimerkiksi viime vuonna ihmisten tulotasossa – Keskustelu on vaikeaa. Lyhyelläkin aikavälillä on vaikea arvioida niitä seuraamuksia, joita on syntynyt esimerkiksi työttömyyden ja työttömyysturvan puolella, mutta entä sitten pidemmän aikavälin vaikutuksia, että näiden arviointi on vielä vaikeampaa, kun tarkastella ihmisten arkielämää tulevaisuudessa, jatkossa. Viimeinen huomioni on seikka, joka jää hyvin pitkälti teidän kontollenne. Hyvin pitkälti tulee tulevaisuus riippumaan siitä, mitä päätöksiä jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa tehdään. Kiitoksia tästä alustuspuheenvuorosta. Nyt on puheenvuoron saa saman tien rouva Quedrago. Monsieur le Président de la Commission. Euh, Arvoisa kriisivaliokunnan puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat. Haluaisin ensinnä kiittää siitä, että kansainvälinen työjärjestö on kutsuttu tänne osallistumaan tähän keskusteluun. Haluan hyvin nopeasti käydä läpi kolme kohtaa. Kriisin vaikutukset reaalitalouteen. Sen jälkeen puhun nopeasti suurista toimintalinjoista. ilossa yritysmaailman horisontista katsottuna ja sitten haluamme luoda silmäyksen tulevaisuuteen. Mm, puhun enemmän kumppanuudesta, jota me, joka meillä on EUn kanssa – haluaisin sanoa nyt, joka on minulle polttavan tärkeää, että se unohtuu usein silloin, kun puhutaan työpaikkojen kriisistä. Silloin puhutaan vain työttömyydestä, mutta ainakin jos puhutaan ihmisarvo, ihmisarvon sisällä pitävästä työstä, niin se on vain yksi ulottuvuus. Meillähän on sosiaaliturva, sosiaalisuojelu, meillä on perusoikeus työhön, meillä on myös yhteiskunnallinen vuoropuhelu, ja kun joku näistä elementeistä ei ole toteutunut, niin silloin meillä ei ole ihmisarvoista työtä. Kun puhutaan kriisistä ja kriisin vaikutuksista työllisyyteen, niin meidän täytyy ottaa huomioon nämä muut aspektit. Nämä ovat elementtejä, jotka ovat erottamasti toisista, ovat yhteisöllisissä toisiinsa ja ne kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa – ja se liittyy siihen lausumaan, joka ilon sopimuksen allekirjoittaneet jäsenvaltiot ovat kaikki allekirjoittaneet. Ja se on yksi meidän järjestömme keskeisistä arvoista. ILO on tehnyt uusien lukujen myötä. Teillä on salissa nyt lehdistötiedote, joka antaa teille yksityiskohtaisempaa tietoa tästä raportista – työllisyyden tendensseistä koko maailmassa, mutta ihan muutamia lukuja teille nyt, jotta annamme, saatte jotain käsitystä tämän ilmiön laajuudesta. Ilo on sitä mieltä, että meillä on tämän hetken maailmassa 212 miljoonaa työtöntä. Tarkoittaa 34 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2009. Ennusteet eivät ole mitenkään kauniita, koska kehittyneille maille ja EU mukaan lukien ajatellaan, että kolme miljoonaa tulee lisääntymään, tulee, tulee mukaan tähän armeijaan kasvattamaan tätä työttömien määrää. Mitä nämä luvut kertovat? Nämä luvut muistuttavat meille kahdesta keskeisestä tekijästä. Ensinnäkin näiden lukujen takana on kasvoja, miljoonia naisia, lapsia, miehiä, jotka ovat joutuneet köyhyyden ansaan. He eivät voi enää osallistua siihen sukupolveen, joka hyötyisi vauraudesta. He ovat hieman yhteiskunnan laitapoluilla, jopa yhteiskunnan ulkopuolella joskus. Me voisimme sanoa, että meidän pitää todella olla tarkkaavaisia. Ei se johdu siitä, että tänä päivänä lehdissä ja muissa tietysvälineissä puhutaan kriisin ulospääsystä, lamasta, pitää päästä pois ja pitää ottaa oppia menneisyydestä, koska aina on suuri ero talouden elpymisen ja, ja työllisyyden elpymisen välillä. Kehittyneissä maissa ennusteet ovat sen kaltaisia, että ennen kuin työllisyyden taso todella kapuaa takaisin siihen, missä se oli ennen kriisiä, niin silloin olemme jo vuodessa 2013. Tämä täytyy pitää tiukasti mielessä. Se, mikä on tärkeää, on opittu kokemuksesta. Se tarkoittaa sitä, että kun meillä on vahva sosiaaliturvajärjestelmä, johon on niin silloin voidaan todella taistella tehokkaasti köyhyyttä vastaan. Puhun tässä Bolsa Familia-ohjelmasta Brasiliassa. Se on perhepörssi-niminen ohjelma. Se on auttanut miljoonia ihmisiä pääsemään pois köyhyyden loukusta. Meillä on, nämä ovat ihmisarvoisen työn parametreja, eli tämä tarkoittaa myös työntekijöitä ja työnantajia. He voivat todella osallistua päätöksentekoon, vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Se on äärimmäisen tärkeää ja sehän tapahtuu yhteiskunnallisen vuoropuhelun välityksellä. Toinen kohta, jonka halusin ottaa esille nopeasti, on se, että todellakin meidän pitää todella lähteä ajattelemaan uudella tavalla ja tutkia uudella tavalla ongelmia – Ensinnäkin on kovasti painotettu reaalitaloutta, yrityksiä, työntekijöitä. Näin ei ollut aiemmin. Sitten tämä välttämätön tarve uudistaa kansainvälistä rahoituksellista arkkitehtuuria. Se, mikä on tärkeää, on myös, että joka on ilmennyt heti tärkeäksi. Meillä pitäisi olla paljon yhteneväisimpiä toiminnassamme. Eri toimijat eivät voi toimia aivan epämääräisessä järjestyksessä. Meidän pitäisi todella saada hyviä, soveliaita, yhteisiä vastauksia globaaleisiin ongelmiin, joita kriisi on synnyttänyt. Näihin kriisi on maailmanlaajuinen, vastausten pitää olla maailmanlaajuisia. Eli kumppanit, kaikki toimijat ovat varsin tärkeitä. En puutu tässä G20-prosessiin sen tarkemmin. Sehän on antanut jo oman panoksensa ja oman näkemyksensä reaalitalouden ja työllisyyden kysymyksiin mm, päätöslauselmassaan, jonka se julkaisi maailmanlaajuisesta kriisistä. Kriisi on moniulotteinen, ja mitä, mikään virkavalta, mikään viranomainen, mikäinen toimivalta, toimivaltainen elin voi yksistä ratkaista. No sitten kansainvälinen työjärjestö, ILO, on ollut ensimmäinen järjestö, joka on antanut selkeän vastauksen kriisiin mahdollisimman nopeasti. Jo marraskuussa 2008 se aloitti luomalla paketin package siinä oli poliittisia toimenpiteitä sisältävä paketti. Se antoi mahdollisuuden maille toteuttaa näitä juuri näitä toimenpiteitä päästäkseen jollakin tapaa ulos kriisistä. Se on joustava. Siinä on koko joukko ko- hyviksi havaittuja poliitikkoja, joita on sovellettu jo joissakin maissa ja jotka ovat osoittaneet toimivuutensa, kykynsä pysäyttää kriisin eteneminen. Ilon työvaliokunta on todennut, että sosiaalipaketti, joka on hyväksytty G-maiden toimesta, niin niiden, sen avulla on pystytty luomaan 11 miljoonaa työpaikkaa. No, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Mitä me odotamme siltä? Meidän täytyy ajatella kehitystä. Meidän täytyy ajatella miten tämä maailmanlaajuinen työllisyysohjelma todella lähtisi liikkeelle. Se on meille tiekartta ilossa, sanon nimenomaan järjestössä, koska se koostuu jäsenvaltioista. Se on järjestö, johon kuuluvat työntekijä- ja työnantajajärjestöjä. Ja näin ollen pitää, sen pitää toteuttaa tätä maailmanlaajuista työllisyysohjelmaa, jota lukuisat monenkeskiset instituutiot tukevat täysimääräisesti mukaan lukien G20 eli siihen kuuluu 192 allekirjoittajamaata. Siihen kuuluu myös YK. Se on kansainvälinen haaste, se on myös yksilökohtainen haaste, koska siihen kuuluu maita, hallituksia. Se, se kääntyy hallitusten työntekijöiden työnantajien puoleen ja annan tässä teille öö, esimerkin siitä, että yritysten pitää enemmän sitoutua yhte, yritykselliseen vastuupolitiikkaan Tämä yhteiskunnallinen vuoropuhelu on osoittanut useaan otteeseen, että silloin kun työntekijät ja työnantajat ovat vahvasti mukana päätöksenteossa, niin silloin on heillä myös paremmat mahdollisuudet vastata todellisiin ongelmiin, koska he parhaiten tietävät, mitkä päätökset olisivat heille parhaimmat. Mutta kaiken tämän yllä leijuu uhka. Ei saisi ajatella sillä tavalla niin kuin tänä päivänä, että no me pääsemme ulos kriisistä, koska pikku, pikkuhiljaa ö, päästään pois näistä, yhteisku- eri, näistä erikoistoimenpiteistä, joilla on tuettu kaikkein köyhimpiä. Mutta kaiken tämän lopputuloksena me voimme olla yhä pahemmassa tilanteessa. Sen takia meidän pitää pystyä auttamaan kaikkia niitä maita, joilla ei ole riittävää poliittista budjettia ryhtyä toteuttamaan kriisistä ulospääsytoimenpiteitä. Ja meidän pitää antaa näille maille kaikkia niiden tarvitsema apu. Viimeinen kohta on meidän kumppanuutemme EUn kanssa. Se on esimerkillinen kumppanuussuhde johtuen siitä yksinkertaisesta syystä, että EUn arvot ovat samat kuin ilon arvot. Enkä tässä lähde niitä nyt luettelemaan yksityiskohtaisesti. Me saamme paljon tukea sekä YKlta, YKn puitteissa, että myös yhteistyö, teknisen yhteistyön puitteissa. Tässä on äh, tärkeää sanoa, että äh, me olemme olleet lähellä katastrofia, mutta me olemme kyllä jääneet kyllä heilumaan sinne kuilun partaalle, emme ole vielä tippuneet sinne. Me, ja minä en näe mitään syytä, miksi emme pääsi hyppäämään tämän kuilun yli yhdessä. Hand over the floor to... Kiitoksia nyt puheenvuoron saa herra Smith. Mr. allowing me briefly to uh, put... Kiitos puheenjohtaja. Voisin lyhyesti kertoa teille alue- ja paikallisviranomaisten kannanotoista Euroopan alueiden kuntien liiton nimissä – Kyseessä on kattojärjestö, jonka alaisuudessa ovat kansalliset järjestöt 38 eri jäsenvaltiosta. Alue- paikallisviranomaiset, kuten hyvin tiedätte, ovat kovin erilaisia kooltaan, toimivaltuuksiltaan ja myöskin rahoitukseltaan ja myöskin sen suhteen, miten itsenäiset voivat toimia. Yleisesti ottaen niillä on erittäin merkittävä rooli, koska he pystyvät tukemaan ihmisiä, jotka ovat työttömiä tai sosiaalisesti muuten heikossa asemassa. Tyypillistä kyllä, noin 10-20 prosenttia 10-25 prosenttia PKTLstä Euroopan maissa kulkee alueviranomaisten kautta, joten tämä antaa kuvan niiden toiminnasta. They also spend... Ja oleellisinta tänä päivänä on se, että hyvin suurin osa menee pääomainvestointeihin. Eli kun puhutaan taloudellisista ohjelmista ja paikallisista vihreisiin arvoihin orientoituneista investointeista, niin ne ovat myöskin tässä suhteessa tärkeitä. Mutta tietysti talouskriisi on iskenyt näihin tahoihin voimakkaasti, mikä on johtanut siihen, että Niitä on ollut vaikea tukea juuri silloin, kun se on ollut kaikkein tarpeellisinta. Tämä pessimismi ja huolet tulevaisuudesta osoittautuvat äskettäisestä tutkimuksesta, joka julkaistiin marraskuussa. Ja siitä on täällä kappaleita myöskin voitu saada itselleen sellaisen. Se korostaa yli, sitä, että yli 70 prosenttia asioista on huonontunut vuoden aikana ja yli 10 prosenttia varsinkin Skandinaviassa ovat ajatelleet, että asiat paranevat. Puolet olivat sitä mieltä, puolet oli sitä mieltä, että budjettia vähennettäisiin vuonna 2010 ja osa taas ajatteli, että budjetit jäädytettäisiin. Kaksi kolmasosaa vastasi että omat tulot laskevat huomattavasti ja 60 prosenttia, että hallitusten siirrot paikallisviranomaisille laskivat. Toisaaltahan me tiedämme taas, että kulutuspuolella on paineita kuntien tukemiseksi. Ja hyvin lyhyesti haluaisin ottaa esille Saksan kaupunkien liiton puheenjohtajan sanat – Hän sanoi, että paikalliset verotulot laskisivat 10 prosentilla ja kaupassa saatavat verotulot 20 prosentilla. Tämä vaihtelee tietysti alueesta toiseen. Frankfurtin alueella noin 40 prosenttia ja taas varoja myönnetään paikallisverossa yhä vähemmän ensi vuonna viimeistään. Alueellisviranomaiset eivät voi tätä kehitystä <coughs> kontrolloida ja ne joutuvat kärsimään vielä veroleikkauksista, joita viranomaiset ovat ottaneet käyttöön. Samanaikaisesti sosiaalikulut nousevat, mikä on aivan väistämätöntä talouskriisin aikana. Selkeä kuvaus siis, ja tämä on esimerkki siitä, mikä pätee varmasti kaikkiin eurooppalaisiin jäsenvaltioihin. Näin ollen luonnollisestikin pelkäämme, kuten on todettu, että kansallisen alijäämän kasvu ja julkisen velan kasvu suhteessa BKT johtaa siihen, että tulot vähenevät aikana, jolloin paineet työttömien auttamiseksi ja vähän työllistettyjen auttamiseksi ovat yhä suuremmat. Haluaisimme tämän valiokunnan huomioivan pari asiaa. Ensinnäkin sen, että paikallis- ja alueviranomaisilla Euroopan unionissa on yhä vähemmän liikkumavaraa budjetti näkökulmasta katsoen. Ja hyvin monissa maissa alueviranomaiset eivät saa lai- ottaa lainoja paitsi lyhyellä aikavälillä. Näin ollen liikkumavara on paljon vähemmän kuin kansansa hallituksilla edes. Toivomme myös, että tämä valiokunta korostaa alueviranomaisten oleellista roolia, kun se tukee hankasasemassa olevia ja rohkaisee Euroopan unionia ja kansallisia hallituksia varmistamaan ja edistämään sitä, että alue viranomaisiin ei kohdistu suhteettoman suurta painetta julkisten kustannusten vähentämisessä. Usein on helpompi tehdä leikkauksia hajautetussa hallintotavassa kuin omilla yksiköillä, mutta se ei tietysti aina ole totta. Ennen kaikkea pelkäämme sitä, että tällä hetkellä koko hajautusprosessi sekä rahoituksellisesti että palvelupuolella on vaarassa joutua tilanteeseen, jossa keskushallitukset puuttuvat siihen. Paradoksaalisesti ensimmäistä kertaa, kun Euroopan unionin historiassa meillä on Lissabonin sopimus, joka itse asiassa antaa alue- ja paikallisviranomaisille hyvin myönteisen roolin toissijaisuusnäkökulmasta katsoen, niin haluaisimme nähdä, jos, teille, jos olette samaa mieltä, että tätä kehitystä pitkällä aikavälillä ei käännettäisi, siis demokraattisen hajauttamisen prosessia. Koska alue, viran, viran, alue ja paikallisviranomaiset tarvitsevat riittävää joustavuutta vastatakseen näihin paineisiin tulevina vuosina, niin tietysti paikallisviranomaiset, jotka ovat joutuneet suurten paineiden kohteeksi aiemmin, joutuvat etsimään tehokkuutta ja uusia palvelumuotoja ja toivottavasti saavat näin tukea Euroopan unionilta tähän työhönsä. Kuitenkin Mario Montin kommentit olivat aivan asianmukaisia, kun hän viittasi yleishyödyllisiin palveluihin alueellisella ja paikallistasolla. Niin Euroopan komissio on joskus tuomioistuinkin siis tuomioistuin on kyllä käyttäytynyt paremmin viime aikoina, ovat joskus suhtautuneet ihan omituisesti siihen suhteeseen, jota sisämarkkinalainsäädännöllä on suhteessa yleisiin palveluntarjoajiin, varsinkin silloin kun kysymys on kuntien välisistä palveluista, ovatpa sitten kyseessä aivan eturivissä olevat palvelut, tai aivan kuten monet viranomaiset nyt haluavat tehdä, jakaa nämä palvelut keskenään ja olla sitä mieltä, että niiden täytyy kyetä siihen kunhan he eivät vain kilpaile ulkoisilla markkinoilla itse. Ja että tämä on riittävän hyvä tapa tehdä näin ilman, että Euroopan unionin julkisen hallintoa koskevat lainsäädäntösäädökset eivät sitä estä. Esimerkiksi kunnallinen uima-allas on tällainen asia. Näitä esimerkkejä voidaan esittää vaikka kuinka paljon, mutta asia täytyy siis selventää lainsäädännössä. Toivottavasti siis saamme teiltä apua näihin kysymyksiin, jotta voimme säilyttää tarvittavan autonomiamme ja säilyttää tämän monen tason hallinnon, kuten alueen komiteasta nimittää. Kiitoksia kovasti. Very much. Um, ich darf jetzt... Kiitoksia ja nyt pyydän kollegoita jälleen käytämään puheenvuoroa. Täällä neljä puheenvuoropyyntöä. Aloitetaan EPPstä Thomas Mann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minulla on yksi, minulla on yksi kysymys rouva Oedraogolle kansainvälisestä työjärjestöstä. Te sanoitte ihan aiheutettu tämä kriisi ei ole mitenkään vielä ohi ja ensimmäiset pois myönteiset merkit eivät ole riittäviä, koska ihmiset ovat liukuneet yhä enemmän köyhyyden puolelle. Minun maassani ainakin valtiovallan toimenpiteistä jo me haluamme toimenpiteiden myötä, me haluamme auttaa saada enemmän osa-aikatyötä. Ja me elämme kriisiä, mutta kriisin myötä on sellaisia mahdollisuuksia syntynyt, että he ovat joutuneet vasten omaa tahtoaan osa-aikatyön kierteeseen. Mutta minä voin kyllä onnitella teitä täydestä sydämestä tästä maailmanlaajuisesta työllisyysohjelmasta. Meilläkin on ollut tämmöisiä alueellisia paikallisia yhteissopimuksia, joiden turvin haluttiin säilyttää työpaikat työntekijöitä, joita työntekijät ja työnantajat toivovat. Meillä on nyt Lissabonin sopimus joulukuusta lähtien voimassa, mutta perusoikeuskirjaa ei ole kuitenkaan noudatettu Tsekin tasavallassa tai Puolassa tai yhdistyneessä kunnan kuningaskunnassa. Voitaisiinko tätä käsitellä kansainvälisessä työjärjestössä? Mikä on tämän perusoikeuskirjan mahdollisuus? Kiitos paljon. Kiitoksia ensin tästä analyysistä ja tilanteen analysoinnista. Me olemme nyt törmänneet isoon ongelmaan meidän valiokuntamme ei halua vain kuvata tilannetta. Meidän valiokuntamme toivoo, että voisimme käynnistää poliittiset neuvottelut ja yleisemmän poliittisen pohdinnan. Ja aina me törmäämme johonkin rajapyykkeihin, näihin eroihin vaatimuksissa, jotka kohdistuvat sosiaalipalveluihin, ja sosiaalipalvelut kuuluvat kansallisen toimialan piiriin. Eli tämä analyysikin on rajallista. Meillä on Lissabonin sopimus, jossa nimenomaan puhutaan perusoikeuksista, sosiaalista perusoikeuksista ja sosiaalista markkinataloudesta, täystyöllisyydestä ja kilpailuinstrumenteista. Tämä Lissabonin sopimus ei ole vielä todellisuutta. Työllisyys ei ole näiden kriteerien joukossa. Mitä nyt tarvittaisiin? Tarvittaisiin enemmän Eurooppaa. Ei sitä, että jäsenvaltioita sanellaan. Ei ongelmia tällä tavalla voida analysoida ja ratkaista. Mitä te olisitte valmis tekemään oman kokemuksenne valossa? Mitä te suosittelisitte, kun tarkastellaan kansallista kompetenssia ja toisaalta eurooppalaista päätöksentekomahdollisuutta, niin että voitaisiin yhteistyössä toimia ja saada tänne kunnollista kumppanuutta aikaan? Oliko tässä nyt missään kohtaa varsinaista kysymystä, Otmar? Ai, tämä oli siis sinun kysymyksesi. Would you like to start, Mrs. Haluaisitteko te mahdollisesti vastata ensimmäisenä? Niin, Kyllä. Minä haluan vastata ensin tähän perusoikeuskirjaan. Sehän on selvää, että se on tärkeä. Minä haluan kuitenkin sanoa, että se, se ilmenee myös erilaisissa kansainvälisissä työlainsäädännöissä, työnormi, työlainsäädäntönormistoissa. Meillä on kansainvälisessä työjärjestössä me mekanismi, jonka avulla voidaan valvoa kansainvälisen työlainsäädännön ja niiden normien sovellutuksia käytännössä. Ja me voimme myös, meillä on myös vapaus ottaa kantaa silloin, kun jäsenvaltiot, jäsenjärjestöt eivät ole oikein asianmukaisesti noudattaneet tätä lainsäädäntöä tai normistoa minun on kuitenkin kerrottava teille, että painostuskeinot moraalisessa mielessä, joita nämä raportit joiden näiden raporttien avulla voidaan harjoittaa painosta näihin maihin, niin kyllä se on tuottanut tulosta. Thank you, yes. Kiitos. Kiitos. Yritin sanoa, mistä tässä on kysymys. Kysymys on todellakin juridisesta puitteistosta, joka on tärkeä sillä nimenomaan alue- ja paikallisviranomaisessa on olennainen, koska sopimukset ovat tehneet selväksi sen, että, että nämä asiat ovat tärkeitä ja me pyydämme sitä siis, että, että Euroopan parlamentti, joka on usein otteeseen tätä ehdottanut ja komissio ei sitä noudattanut, että alue- ja paikallisviranomaiset, kunhan ne eivät, voiste, kunhan ne eivät kilpaile, ähm, yksityissektoria vastaan toimivat yhteistyössä. Me tarvitsemme tähän siis selvennystä. Tietysti meillä on myös tiettyjä pikkuasioita, jotka koskevat valtion tuki, jota myönnetään paikallisviranomaisille. Tietysti meillä nyt on sitten myös parempi puitteisto yleisöllisten palveluiden puitteissa Lissabonin sopimuksessa. Ja toi, uskoisin, että me pyydämmekin tämänhetkisen puitteiston selventämistä – jotta voitaisiin saada aikaiseksi demokraattinen hajauttaminen Euroopassa, eikä tulisi sellaista keskittämistä, joka johtaa riskien lisääntymiseen tässä kriisissä. So like to... Niin, haluaisitteko tekin vastata tähän? Wir machen weiter in der, in der Frageliste. Ich habe jetzt... Me odotamme muita puheenvuoropyyntöjä. Ruva Kyntsi ja sitten Ruva Perez. Én kifejezetten Atkinson professzor úrtól szeretnék kérdezni. Elmondta azt, amit egyébként... Kiitoksia. Sanoit, että olemme kaikki sitä mieltä, että kun meillä on tietoa BKTstä ja työttömyydestä, niin siitä huolimatta tiedämme paljon vähemmän todellisista näiden ilmiöiden vaikutuksista yhteiskuntaan. Tietysti jokapäiväistä elämästämme tunnemme, että erot yhteiskunnan eri luokkien välillä kasvavat ja kohesiota puuttuu siis sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä. Tällä on tietysti seurauksensa, jos 40 prosenttia nuorista on työttöminä. Me näemme, millä tavalla nämä vaikutukset tulevat. Professori päätti esityksessä todeten, että meillä on käsissämme ne välineet, joiden avulla tilannetta voidaan parantaa. Ja totesimme, että meillä on joitakin indikaattoreita, jotka osoittavat, että talous on paranemassa. Haluaisin kuulla ehdotuksia politiikasta, minkä avulla tilannetta voitaisiin parantaa. Merci, je crois que, euh, Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Kuntz teki ihan prikulleen saman kysymyksen kuin minä halusin tehdä. Ja, mm, minä, mitä, mitä te olette valmiit tekemään? Te sanotte, että olette valmiit ottamaan asian käsiteltäväksenne, mutta mitä te voitte tehdä? Onko tässä nyt kyse niin kuin jostain jonkin tyyppisestä äh, avioerosta vai ollaanko tässä gettouttamassa äh, on sosiaalikysymykset ja rahoituskysymykset? Miten organisoidaan työ yhteen, yhdessä? Miten toimitaan? Miten tehdään, että pankkimarginaalit äh, palautetaan asianmukaisesti? Um, these, these are indeed very central. Nämä ovat todellakin erittäin keskeisiä kysymyksiä. Kenties voisin aluksi vastata kysymykseen, mikä minun näkemykseni on, mitä halusin saada aikaan. Tässä voisin kertoa anekdootin, tai kerron jo tästä Obaman paketista viime vuodelta. Erässä seminaarissa yksi edustaja selitti, että hänen entinen opiskelijansa on töissä valkoisessa talossa. Ja hän totesi, että hänen käskettiin kirjoittaa ostoslistin, mitä kaikkea hän haluaisi saada aikaan. Elintarvikeapua, lääkkeitä ja kaikkea muuta. Hän lähti tämän eteenpäin ja sitten hän sai vastauksen. Hän sai juuri sitä, mitä tilasikin. Ja kysymys oli hyvässä hengessä esitetty ja siihen tuli myöskin että Voisin painottaa erästä seikkaa, joka on ehkä pieni ja tekninen juttu vain, mutta kun tarkastellaan työttömyyttä ja työttömyysturvaa, nämä ovat suhteellisen helppo tapa, tämä on työttömyysturvan helppo tapa reagoida. Meidän pitäisi luoda sellaisia järjestelmiä, jotka varmistavat sen, varmistavat sen, että ihmiset, joilta työttömyysturva loppuu, saavat siitä huolimatta tukea. Kiinsiläinen taloustieteellinen ajattelu liittyy myöskin siihen, että kriisin yhteydessä tulonjako pohditaan uudelleen tulon siirrotta. Entä sitten nuorten kohtalo? Jo aiemmin hieman jo viittasin siihen, miten suhtaudun tähän kysymykseen, vastaakseni tämän herrasmiehen kysymykseen. Euroopan pitäisi nyt vakavasti ottavalla tavalla pohtia sitä, että lapsille pitäisi varmistaa taattu tulotaso, taattu toimeentulo. Tämä on selkeä investointi tulevaisuuteen. Täten autettaisiin niitä, jotka ovat kaikkein eniten joutuneet kärsimään kriisistä, yksinhuoltajaperheet ja jopa kahden vanhemman perheitä ovat erittäin pahasti kärsineet. Eurooppalainen lainsäädäntö voisi auttaa, mutta toisaalta voitaisiin varmistaa, että jäsenvaltiot toimisivat ja varmistaisivat lapsille minimitoimeentulon. Minimitoimeentulosääntöjä on pohdittu aiemminkin. Tietysti kansallisessa päätöksenvallassa sitten on varmistaa käytännössä, missä muodossa tämä toimeentulotuki varmistetaan, toimeentulo varmistetaan. Kuitenkin tämmöinen velvoite sen valtiolle Tämä vähimmäistoimeentulo voisi olla osuus maan keskivertotoimeentulosta kutakin lasta kohti. Aineellista tukea voitaisiin aina antaa perheelle, mutta myöskin selkeä viesti siitä, että Eurooppa haluaa myöskin yhteiskunnallista sosiaalista ulottuvuuttaan kehittää kriisin aikana. Toinen kysymys liittyi rahoitussektoriin ja pankkeihin. En ole mikään pankkiasiantuntija itse, mutta voin silti todeta, että tämän kaiken taustalla on perustavanlaatuisempikin kysymys. Kuinka määritellään ne bonukset ja palkkiot, joita eri toimista maksetaan? kyse pelkästään korkeapalkkaisista pankkireista, joiden suhteen ihmiset huolestuneita, vaan vaikuttaa siltä, että nyt on täysin suhteellisuuden taju kadonnut sen suhteen, mitä mistäkin työstä pitäisi maksaa. Tämä pätee enemmän joissakin maissa kuin joissakin toisissa anglosaksisissa maissa. Ehkä tämä pätee enemmän kuin Pohjoismaissa, mutta koko kysymys ylipäänsä, mikä on hyväksyttävä ero tulotasoista palkkioissa – nyt ei ole kyse vain rahoitussektorin ihmistä, vaan myöskin ammattilaisista, akateemisen elämän edustajista. Ja yliopistotasossa, yliopistotasollakin on havaittu, että yliopistos, yliopiston sisälläkin huippupalkkojen ja alimpien palkkojen välinen kuilu on vain syventynyt. Era Montekin painotti sitä, että progressiivinen tuloverotus on merkittävä osa yhteiskuntamalliamme. No, Professori Atkinson, nyt äh, esitän teille kysymyksen liberaalin nimissä. Lapsille perustoimeentulo houkuttelee minun ajatuksena. Minun maassani maksetaan taikka on nostettu lapsilisiä ja muita perhetukia. Mutta on käyty keskustelua, onko tästä hyötyä lapsille, vaan pikemminkin menikö tämä raha isän alkoholin kulutukseen ja muuhun kulutukseen. Tämä on erittäin kuuma peruna. Mikäli tästä olisi todellakin hyötyä lapsille, kaikki olisivat kyllä samaa mieltä, että lapsilisiä voidaan lisätä. Ja kun tarkastellaan koko Eurooppaa, ehkä asia voitaisiin pohtia. Mutta miksi on niin kovin vaikeaa onnistuneita esimerkkejä, joita jossakin maissa on pistetty täytäntöön, miksi ei ole niin vaikea apinoida sitten muissa maissa? Parhaita käytäntöjä pitäisi todellakin vertailla ja ottaa käyttöön muuallakin. Eikö tämä olisi helppo tapa toimia ja päästä eteenpäin? Ottaa mallia muilta. Niin, mielenkiintoisia kysymyksiä. No ensinnäkin näistä mahdollisista hyödyistä. Tietysti ei ole helppo osoittaa, mitä tapahtuu, mutta uskoakseni on tehty tutkimusta siitä, mitä vaikutusta on lapsilisien lisäämisellä kotitalouden kulutustottumuksiin. Kyllä uskoisin, että suurin osa menee oikeaan paikkaan. Hyvin paljonkin on tutkittu näitä asioita. Täytyy todeta sitä, että toinen osio, ainakin yhdistyneessä kuningaskunnassa, on se, että avustukset maksetaan äidille ensisijaisesti eikä isälle, ja silläkin varmaan on hyödyllinen vaikutus lopputulokseen. Mutta Lissabonin äh, sopimuksen yksi seurauksista on ollut avoimen koordinaattimenetelmän käyttöön ottaminen sosiaalipuolella. Ja siinähän on kysymys sitä, että opitaan vertaisryhmältä, ryhmiltä sosiaalinen suojelu tulee tässä mukaan ja siinä selkeästi voidaan oppia. Haluaisin vain, että tämä toimisi järjestelmällisemmin. Tietyt maat pärjäävät paremmin kuin toiset. Jotkut maat ovat vähentäneet viimeisen viiden vuoden aikana köyhyystasoa, toiset taas eivät. Ehkä voitaisiin katsoa niitä, jotka ovat hyvin toimineet. Just very briefly to back up on this point, I think one of... Lyhyesti vielä. Vastaakseni herra Karasille, tämä valiokunta voisi ehkä parantaa mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia hyvistä käytänteistä – ja tieto hyvistä käytännöistä. Lissabonin agendankin yhteydessä pyydetään paikallisviranomaisten näkemyksiä, mutta ei ehkä riittävän aktiivisesti oteta niitä huomioon. Lissabonin agendan jälkeisenäkin aikana nämä näkemykset pitäisi ottaa huomioon, kun puhutaan esimerkiksi unionin tulevasta talousarviosta ja muissakin asioissa. Ylipäätään kyse rakennerahastoista tai hyvien käytännöiden vaihtamisesta muidenkin asioiden suhteen. Meillä on innovatiivisia hyviä ajatuksia, ja tämä olisi hyvä väline otettavaksi käyttöön keskustelussa. Tämä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Elisa Ferreira ja Herra Kalfin. Ah. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä olen täällä. Täällä päin. No niin, kiitos paljon. Minun kysymykseni suuntautuu herra Atkinsonille ja rouva Uedraugolle. Herra Atkinson, te mitä sanoitte on ihan avainkysymys tässä keskustelussa. Mitä te olette mieltä seuraavasta? Euroopan maat ovat tällä hetkellä erilaisissa tilanteissa, jos niitä vertaa keskenään, kun puhumme siitä, että käynnistämme ja ylläpidämme toimenpiteitä kriisin jälkeisessä tilanteessa. Eh, puhun tässä yhteiskunnallisista tai sosiaalista toimenpiteistä. Pitäisikö näitä toimenpiteitä vielä lisätä EU:ssa vai sovelletaanko puhtaasti eurooppalaista sosiaalipolitiikkaa? Ja rouva Dragolle Ilon rooli on tärkeä. Kun te puhuitte perusoikeuskirjasta, ymmärsin niin, että te olitte enemmän kallistumassa moraalin puolelle, mutta nyt kriisi on sen kaltainen, että meidän täytyy vetää suoremmat linjaukset kansa, kansainvälisen kaupan järjestön ja kansainvälisen työjärjestön välille koska monet maat ovat yhä huonommassa tilanteessa, jos on työllisyystilannetta ja työllisyysnäkymiä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, I would like to ask uh, actually two questions. Voisin esittää pari kysymystä. The first question... If... Tony Atkinselle esimerkiksi. Ensinnäkin valtiontalouden pönkittäminen tai politiikkaa, vakauttaminen ja kriisinhallintapolitiikka. Tästä on laitettu useita asiakirjoja Euroopassakin. Entä sitten yhteiskunnalliset kriteerit, benchmark-kriteerit, kun tarkastellaan kriisin sosiaalisia vaikutuksia? Ja toisaalta taustalla myöskin paluu konservatiivisen politiikkaan, finanssipolitiikkaan. Kriisin jälkeisenä aikana onko talouden elpyminen samalle tasolle kuin ennen kriisiä tavoitteena, vai voitaisiinkin pohtia uuden tyyppistä taloudellista mallia. Vuoteen 2022 mennessä, 2020 mennessä Eurooppa haluaa muuttua tietoyhteiskunnaksi. Mutta kun toista, toista tarkastellaan työttömyyspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa, eikö Euroopan unioni voisi puuttua asioihin, kun puhutaan esimerkiksi työllisyydestä? Eikö voitaisi haita, hoitaa se niin, että meidän pidemmälle kuin pelkästään Taroisten instrumenttien käyttöön, vaan voitaisiin pohtia niin ikään politiikkaa, jolla taisteltaisiin työttömyyttä vastaan. Eikö tällaista voitaisiin peräänkuuluttaa jäsenvaltiossa? Thank you again. a very important uh, issue. Niin, nämä ovat erittäin tärkeitä asioita, jotka on juuri otettu esille. Ja se, mitä juuri todettiin eri jäsenvaltioista, se on tietysti hyvin usein usein eurooppalaisten asioiden ytimessä. Ehdotti nimittäin asia, joka liittyy suoraan kyseisten maiden elintasoon. Mutta kysymyksenne selkeästi ottaa esille myös tärkeämpiä kysymyksiä siitä, millä tavalla tulisi toimia Euroopan unionissa. Ja uskoakseni keskustelua käydäänkin siitä, mikä on suhde sosiaalirahastoinen suhde ja alueellisten kohesiorahastojen välinen suhde, se on alue, jota on varmastikin viime vuonnakin katsottu. Kun on puhuttu kohesiorahaston roolista ja siitä, millä tavalla niitä tulisi hyödyntää. Uskoakseni se on alue, johon meidän pitäisi pureutua. No sitten toiset kysymyksen, tai niin no ensimmäinen kysymyksen oli sellainen, johon varmaankin odotettu minun vastaavan kyllä, jos joku sosiaalinen olottuvuus syntyy. Mutta mikä sen muoto sitten pitäisi olla, niin sehän tietysti on vielä avoin. Tämä on hyvin pitkälti se, mitä halusin sanoa. Meillä tulisi olla johdonmukainen keskustelu siitä, minkälaiset johtopäätökset meillä on. Ja asia tai maininnut koskee sitä, että kun puhumme yhteiskunnallisista vaikutuksista, niin tässä, tällä on ydinvaikutusten lisäksi myös sukupolvien yli ulottuva vaikutus. Hyvin monet asiat, jotka meidän nyt ovat edessämme, liittyvät sukupolvien väline, väliseen päätöksentekoon ja oikeudenmukaisuuteen. Varsinkin verokonsolidaatio on tällainen asia, kansallinen velka on suuri asia. Se on tietysti velka minun sukupolvelleni niin ja tuleville sukupolville. Ja kommenttini tässä konferenssissa, johon viittasin, on se, että meillä pitäisi olla jonkunnäköinen määritelmä tästä velasta. Ja jos nostetaan veroja, niin mikä vaikutus niillä on sitten toisiin sukupolviin? Ja minun sukupolven, joka on saanut nauttia paremmasta tilanteesta, sen tulisi maksaa enemmän veroja ja rahoittaa va- vaikkapa lapsilisiä. No, tämä nyt saadaan kankean vastauksen täältä yleisöltä, kun ehdotin, että minun sukupolveni pitäisi maksaa enemmän ja suurten ikäluokkien pitäisi maksaa enemmän veroja. Minulle esimerkiksi tuli kirje, että kun täytin 65, minun ei tarvitse enää maksaa tiettyä sosiaaliturvamaksua ja maksan nyt vähemmän veroja, mikä on outoa. Minusta meidän tulisi pitää mielessämme se, että mikä meillä tällä hetkellä on edessämme, on tulosta siitä, että talous on muuttunut aiemmin. Me olemme nyt muutoksen polulla. Jotkut niistä asioista, joita on vielä käsitellyt, liittyvät tämänhetkisen työttömyyden tilanteeseen ja muutoksiin työmarkkinoilla, jotka ovat tapahtuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Olemme nähneet, millä tavalla tässä on siirrytty kohti joustavuutta ilman, että turvallisuuspuolta on riittävästi kehitetty samalla. Eli maailma muuttuu, ei se ole mikään staattinen tila. Ja osittain tietysti tämä tapahtuu globalisaation takia ja osittain muista syistä. Minä täytyy siitä syystä pohtia asioita dynaamisessa ulottuvuudessa. Oui, euh, très rapidement sur, sur la question. Ihan nopeasti suhteista kansainvälisen kauppajärjestön ja kansainvälisen työjärjestön välissä, välillä. Minä puhun tässä, en puhu tässä Bretton Woodsista ja Maailmanpankista, nekin voitaisiin ottaa esille samalla tavalla. Myönteistä kehitystä on ollut, jota on voitu, joka on ollut näkyvillä jo jonkun ajan. Tämä yhteiskunnallisen kehityksen agenda on yhä useammin näiden järjestöjen esityslistalla. Meillä on myös jatkuva neuvottelumekanismi välillä kansainvälisen valuuttarahaston, kansainvälisen maailmanpankin, kansainvälisen työjärjestön, kansainvälisen kaupanjärjestön ja muiden vastaavien instanssien välillä. Ne jakavat keskenään tietoa, välittävät tietoa toisilleen ja meillä on paljon hankkeita nimenomaan sosiaaliturvasta. Me teemme yhteistyötä kansainvälisen valuuttarahaston ja maailmanpankin kanssa – Puolitoista vuotta sitten laadimme yhteisen tiedonannon ilon ja kansainvälisen mm, kauppajärjestön kanssa, kun puhuimme sosiaaliturvasta, yhteiskunnallisesta kehityksestä ja niin poispäin. Kun me elämme nyt kriisissä, niin YK kokonaisuudessaan on käynnistänyt meidän kannaltamme yhdeksän tärkeää aloitetta, jotka, aloitetta, jotka kuuluvat kriisin koettelemaan sektorin työllisyys, ympäristö, elintarviketeollisuus on paljon hankkeita, joita eri toimijaosapuolet rahoittavat, ja nämä äsken mainitsemat instanssivut ovat kytkeytyneet niihin mukaan. Eli paljon on tekeillä, kun me laadimme vuosikertomuksia, raportteja, esimerkiksi yleisistä tendensseistä työllisyydestä, niin me kuulemme myös kansainvälistä kaupajärjestöä, maailmanpankkia, kansainvälistä valuuttarahastoa. Eli kriisi auttaa meitä siinä mielessä, että olemme enemmän yhteydessä toisiimme, mutta te olette parlamentaarikkoja, te edustatte EU-maita, teillä on kuitenkin tärkeä rooli sillä varsin usein nämä instituutiot joutuvat tekemään työtä keskenään, koska jäsenvaltiot näin pyytävät ja jossain määrin ehdollistavat tätä yhteistyötä. Eli molemmin puolin on, me voimme hyötyä tästä. Me voimme myös saada enemmän yhteneväisiä näkemyksiä, kun me viemme asioita eteenpäin. Ja, vielen dank in Namen von uns. Kiitoksia paljon. Meidän kaikkien nimissä haluaisin kiittää panelisteja tästä keskustelusta te annoitte meille jälleen kerran ajattelemisen aihetta ja osviittaa myöskin omalle tulevalle työllemme. Nyt pyytäisin tämän toisen paneelin osallistujat tänne puhujapöydän taakse. Hyvät kollegat, teidän luvallanne nyt haluaisin aloittaa tämän aamupäivän toisen osion, jossa tarkastellaan niitä väestön ikääntymiseen liittyviä haasteita ja eläkejärjestelmiä, mitä liittyviä haasteita, joita meillä on nyt edessämme. Meillä on kolme asiantuntijaa paneelissa meidän kanssamme keskustelemassa näistä asioista. Ensinnäkin herra Edward Whitehouse, joka pitää pohjoisuuspuheenvuoron. Hän toimii OECDssä pää taloustieteilijänä, joka vastaa sosiaalipoliittisista kysymyksistä. Toinen edustajamme, taka asiantuntijamme on Vita Sameke, joka on oikeudellisen yksikön puheenjohtaja Tsekin määrin ammattiyhdistysliitossa viimeisenä, mutta ei vähempisempänä. Vasemmalla puolellani istuu rouvas henkilö, tietystikin. Haluamme aina myöskin naispuolisia edustajia asiantuntijoidemme joukkoon. Eli tässä on rouva Violeta Jurel Romaniasta. Kaikki kolme on julkaissut hyvinkin paljon alan liittyvää aineistoa. Teillä on myöskin jotakin materiaalia, teillä on jotakin materiaalia heitä jo jaettukin. Nyt keskustelun pohjustukseksi herra Edward Whitehouse pitää kahdeksan minuutin puheenvuoron. I'm just going to talk very briefly. Um, it's... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Ja näette sen tästä meidän eläkkeet yhdellä vilkaisulla kertomuksesta. Se on vähän yli sata sivua pitkä, eli ei se nyt ehkä ihan yhdellä vilkailulla onnistu sen tarkastelu, mutta sitten kiireellisille on kahdeksan sivuinen esite, jotta voitte lukea sen vähän nopeammin. Itse asiassa on tässä Financial Timesia. Tämän puheenjohtajakin mainitsi aiemmin. Kysymys on siitä, että onko tämä talous- ja rahakriisi muokkautumassa myös yhteiskunnalliseksi kriisiksi ja eläkekriisiksi. Tässä siis on talouskriisin lähtökohtia, mitä tapahtui eläkerahastolla vuonna 2008. Jos tarkastellaan tuota painotettua keskiarvoa, niin nähdään, että se, siinä on ö, laskua tullut 23 prosenttia, painoton keskiarvo on 17,4 prosenttia, Irlannissa tilanne on 37,5 prosenttia, Tsekki, Slovakia, Saksa ja tämän kaltaiset maat ovat joutuneet kärsimään paljon vähemmän. Eli tietysti kriisi on vaikuttanut selkeästi eläkkeisiin ja se vaikuttaa selkeästi sitten myös niiden ihmisten tilanteeseen, jotka eläkkeelle siirtyvät. Talouskriisistä tai rahoituskriisistä on muokkautunut talouskriisi. Tässä on luvut, jotka osoittavat, mitkä osoittavat tuotantoa ja työttömyyttä. Kuten myöskin Monti tänä aamuna totesi, niin Meillä on huomattavan punaisella olevia äh, valtioiden budjetteja tällä hetkellä kolme vuotta peräkkäin olemme menty punaisella. Sillä on tietysti selkeä vaikutus myös sosiaaliturvajärjestelmiin, koska äh, tukipuolella, äh, tukipuolelle kohdistuu paljon enemmän paineita eikä tuloja ole yhtä paljon. Se viesti, jonka haluan saada läpi, on, että yksikään maa eikä yksikään eläkejärjestelmä ole immuuni kriisin vaikutuksille. Sen sijaan kuitenkin on eroja maiden välillä riippuen siitä, minkälaisia eläkejärjestelmiä siellä on käytössä ja millä tavalla yksilöihin ne kohdistuvat. Ensimmäinen asia on se, että silloin kun eläkkeet ja säästöt ovat tärkeä osuus tuloista, niin vaikutukset ovat suurempi. Tässä on nyt sitten luvut. Minulla on tässä kaunis kastelukannua pitelevä nainen kuvassa. Ja tässä näytetään suhde, kuinka paljon yksityisistä eläkevaroista tulee tuloja eri maissa. Tässä on valtavat erot. Huipulla on varsinkin englanninkielisiä maita plus alankomaat. Niissä taso on 40-50 prosenttia. Ja sitten taas monet eurooppalaiset valtiot ovat tuolla aivan pohjilla. On mielenkiintoista nähdä, että Puola on tuolla aivan alhaalla, kuten myöskin Unkari ja Slovakia. Nämä ovat maita, jotka ovat ottaneet käyttöön pakolliset yksityiset eläkejärjestelmät. Tulevaisuudessa tämä kuva näyttää aivan erilaiselta, sillä Unkarissa esimerkiksi odotan, että noin kolmas osa tuloista tulevaisuudessa tulee yksityistä järjestelmästä ja samoin Slovakiassa puolessa. No sitten jos katsotaan toista kohtaa. Se koskee sitä, mihin näitä on investointu. Ja alhaalla on äh, investointien reaalituotto ja sen suhde sitten taas äh, eri arvopapereiden osakemäärät. Irlanti on taas äh, omillaan toisessa osassa skaalaa on Tsekki ja Slovakin tasavalta. Siellä on aika vähän häviöitä siitä syystä, että pääasiassa valtion obligaatioihin on investoitu näitä eläkevaroja. Valitettavasti tietojenkeruu on ollut hankalaa, kuten muut puhujat ovat ilmaisseet, kun meillä on viiveitä tietojen saannissa, niin se on tietysti erityisen huolettavaa. On nähtävissä, että jonkun verran elpymistä on tapahtunut, noin 3 prosentin kasvua vuonna 2009 ensimmäisellä vuolipuoliskolla. Ja tiedämme, että toisella vuolipuoliskolla elpyminen on jatkunut. Nyt kannattaa myös katsoa veropaineita ja varsinkin sitä, millä tavalla se vaikuttaa maihin silloin, kun ne julkiset kulut ovat olleet erittäin korkeat selkeästi näemme, että Italia käyttää 14 prosenttia kansantuloistaan mm, veroihin, Ranska 12,5 prosenttia ja skaalan aivan häntä päässä ovat Irlanti 3,5 prosenttia, mm, Alankomaat, Tanska ja yhdistynyt kuningaskunta 5-5,5 prosenttiin. Eli aivan erilaiset veropaineet kohdistuvat tähän ja nämä veropainet vain kasvavat. Nyt halusin palata näihin pitkän aikavälin ongelmiin eläkejärjestelmissä. Rahoituskriisihän on nyt kääntänyt katseemme lyhyen aikavälin ongelmiin, mutta eivät pitkän aikavälin ongelmat mihinkään siitä ole hävinneet. Ja väestömmehän vain ikääntyy. Vuodesta 2005 Japani oli kärjessä, sen jälkeen Italia ja Ruotsi, kun tarkastellaan väestön ikääntymistä. Tällä hetkellä noin neljä ihmistä on aktiivisessa työiässä suhteessa eläkeläisiin 20-luvun loppupuolella luku on vain kolme ja 2050 on vain kaksi ihmistä aktiivisessa työelämässä suhteessa kaikkiin, jotka ovat eläkkeellä tämän valtavan kustannukset, ikääntymisen valtavat kustannukset. O, olin tätä juuri laskemassa, mutta havaitsinkin, että IMF oli koko laskun jo hoitanut ja huomioin siis sen, ikääntymisen aiheuttavat kulut ovat noin kymmenkertaiset verrattuna talouskriisin aiheuttamiin kuluihin. Näin ollen teen johtopäätöksen ja yritän pysyä tässä aikarajassa, ne johtopäätökset, joita olemme tehneet, ovat ne, että maiden tulee pysyä uudistusten tiellä. Aiemmin taisteltiin kovasti siitä, miten eläkeuudistuksia voitiin viedä läpi ja on olemassa vaara siitä, että jotkut maat aikovat kääntää selkänsä näille uudistuksille. Olemme erityisen huolestuneita OECDssä siitä, että maat käyttävät näitä erilaisia tukia pitääksensä työttömyysluvut alhaalla talouskriisin aikana. Näinhän tehtiin 80-luvulla ja miltei kaksi vuosikymmentä meni näiden kielteisten vaikutusten ähm, poistamiseen. Tämä on merkinnyt sitä myöskin, että investointiriskit ovat tietysti olleet kaikkein eniten esillä, mutta tulisi pohtia myös eläkeriskejä, jotka kohdistuvat yksilöihin ja koko eläkejärjestelmään. Ja kaikkein tärkein ähm, yhteenvetomme on sen, että meidän mielestämme erilainen äh, monimuotoistaminen on oikea tapa edetä, kun pyritään pääsemään eri eroon näistä riskeistä, tai eri eläkejärjestelmissä on. Kiitoksia. Nyt herra Samek saa nyt saman tien sitten puheenvuoron. Thank you very much. Kiitos paljon. Minulla on tässä nyt etulyöntiasema, koska edellinen puhuja kertoi monista niistä asioista, joihin minäkin olisin halunnut viitata, kun tarkastellaan niitä sosiaalisia vaikutuksia, joita eläkejärjestelmällä on ja miten kriisi on vaikuttanut eläkejärjestelmiin. Tässä on jälleen taulukko. Tässä nähdään vanhusten tulon lähteitä sekä uusissa että vanhoissa jäsenvaltioissa. Kiemaissa suurin vanhusten tulon lähde ovat julkiset tulonsiirrot. Siellä ihmisten pääasiallinen tulonlähde on, ovat juuri eräiset tuet. Kollegani mainitsemat uudistukset ovat useassakin tapauksessa johtaneet siihen, että näissä maissa rahaa on siirretty eläkejärjestelmien hoitamisesta julkisista varoista sellaisiin järjestelmiin, jotka hoidetaan yksityisten järjestelmien kautta. Voidaan tarkastella yhteiskunnallisesti sosiaalisesti tehokkaita toimia. Tässä on kolme pilaria. Punainen on keskipalkka tai puolitoista kertaa keskipalkka. Mikäli mennään tässä vasemmalle, 1,1 ja 1,5, niin yli neljä viidesosa väestöstä Tsekin tasavallassa esimerkiksi saa sellaista palkkaa, joka asettaa heidät erittäin suotuisaan asemaan. Joten poliitikot eivät halua siirtää rahaa mihinkään opt-out-järjestelmiin julkisista järjestelmistä, niin kuin on nähty muissa maissa. Entä sitten ikääntyminen? Ikääntyminen on ennakoitavissa oleva riski suhteessa esimerkiksi rahoituskriisiin, mutta ainakin se on helpompi, helpompi ennustettavissa kuin talouskriisi. Ja voidaan sanoa. Toivoaksemme tämän järjestelmän ongelmat julkisella puolella on helpompi ratkaista kuin yksityisellä puolella. Tässä voidaan tarkastella parametrien muuttumista Tsekin eläkejärjestelmässä. Esimerkiksi eläke, eläkejäämisikä on nostettu 63-65. Sininen viiva tässä kaaviossa osoittaa, mitä myönteistä kehitystä on tapahtunut tämän järjestelmän kestävyyttä, kun ajatellaan rahoituskriisin vaikutukset on tässä arvioitu ja esitetty punaisella viivalla. Parametria, kun on muutettu, onko tämä tulos sitten samansuuntainen kuin mitä nyt on arvioitu ja miten talouskriisi tähän vaikuttaa. Me arvioimme, että mitään ongelmaa tässä ei synny, kun järjestelmään tehdään vielä muutoksia ja varmistetaan järjestelmän taloudellinen kestävyys. Uskoakseni pystymme tämän järjestelmän kautta hoitaa yhteiskunnallisesti kestävät kohtuulliset eläkkeet. Eläkerahastoissa on ongelmia, kun tarkastellaan reaalituloja tai voittoja. Tilanne on erittäin monen kirjava. Bernard Ebbinghaus on esittänyt tilanteen tällä tavalla. Yksityinen eläkerahasto on tässä kuvattuna yksityinen eläkerahasto ei tehnyt niin, pärjättiin hyvin kuin oltiin luultu, auttakaa. Joten mihin meidän säästämät menneet voi tämän kysymyksen hyvinkin esittää. Toinen mielenkiintoinen kaavio on tämä tässä. Tämä laati Michael Kishon viime vuonna Bratislavassa, jossa järjestettiin mielenkiintoinen kokous, jossa tarkasteltiin kriisin vaikutuksia eri eläkejärjestelmiin. Michaelin Kishonin viesti hyvin saman suuntaan kuin minunkin viestini. Tässä voidaan havaita, kuinka yksittäisen eläkesäästäjän tilanne on muuttunut ja heikentynyt. Ja tässä on myöskin uusia eläkejärjestelmiä kuvattu, joita on otettu käyttöön kiemaissa. Tässä voidaan havaita, mitä tappioita on syntynyt kriisin vuoksi. Nämä ovat erittäin merkittäviä, erittäin huomattavia, jopa katastrofaalisia vaikutuksia eläkesäästäjien kannalta. Mikäli esimerkiksi on 55-vuotias tai 59-vuotias ja sitten iskee rahoituskriisi ja OECDn kuvaama alamäki alkaa, silloin yhteiskunnalliset vaikutukset ovat katastrofaalisia, koska ihmiset menettävät rahaa ja he saattaa samalla menettää myöskin tulevan eläkkeensä. Herra Shishon on esittänyt tästä monia esimerkkejä. Mitään selkeää myönteistä valoa ei vielä tunnelin päässä näy. Miten sitten poliittiset päättäjät ovat reagoineet tilanteeseen? Esimerkiksi annuiteetin osto, aikataulu on muutettu joustavammaksi, väliaikaisesti tehty muita muutoksia. Esimerkiksi työntekijöiden tai hallitusten maksamia eläkemaksuja on väliaikaisesti alennettu. Esimerkiksi Slovakiassa on avattu uusi yksityinen eläkevakuutusjärjestelmä Argentiinassa nimen niin ikään erittäin suuren luokan sellainen. Mitä sitten eläkejärjestelmä tulee näyttämään Tulevaisuudessa Se on kaksi varsinaista skenaariota. Keski- ja Itä-Euroopassa monen väliset instituutiot, Maailmanpankki, IMF ja muut ovat vaatineet tekemään muutoksia niin, että järjestelmää mataloitettaisiin ja, ja ainoastaan hyvin pieni osa rahasta pistettäisiin yksityisen järjestelmään. For us, the better solution is uh, to add Julkisen eläke järjestelmään on jouduttu lisäämään rahaa. OECDn tasolla tästä keskusteltiin jo viime vuonna tästä samasta ilmiöstä. Ja siellä peräänkuulutettiin sitä, että yhteiskunnallisia tavoitteita uudistettaisiin. Uh, produce sustainable and social adequate pension. Jakojärjestelmää, eläkejärjestelmän jakojärjestelmää on muutettu. Nyt tällainen järjestelmä on luoda vahvaksi, julkinen järjestelmä ja, ja monia lisäyksiä ja muutoksia muutenkin ollut tekemään tähän ensimmäiseen pilariin. Tässä joitakin esimerkkejä tilanteista, jotka valitsevat keski Euroopassa. Kuinka moni maksaa yksityisen, kuinka moni julkisen järjestelmään. Tsekin tasavallassa lukku kakkospilarissa yksityisellä puolella on tällä hetkellä nolla. Yksityiseen yksityiselle puolelle tulla tekemään säästöjä, mutta ainoastaan mikäli lisätään tätä jakojärjestelmää, vahvistetaan sitä. Tämä toinen pilari kuvasi niitä ihmisiä, jotka jättäytyvät ja julkisjärjestelmän ulkopuolelle menevät yksityiselle puolelle, esimerkiksi vanhuus, eläkin on tästä yksi esimerkki. Julkistalouden kannalta tämä on kuitenkin kielteinen vaikutuksiltaan. Muutokset ovat liian nopeita, liian valtavia ja on vaikea arvioida, mitä tulee lähitulossa tapahtumaan Slovakiassa julkisen rahoituksen puolella, mutta riskit ovat valtavat. Sen vuoksi Tsekin tasavarassa hyvin voimakkaasti vastustamme ajatusta tällaisesta äkillisestä muutoksesta Mikäli tätä maahanmuuttoa huomioon, niin me tarvitsemme kokonaisvaltaisen eläkejärjestelmän uudistuksen, koska muuten tilanne ei ole kestävä. Yeah. Okay, very good. That was very good. thank you very much. Um, I'm very pleased that I have... Kiitoksia kovasti. Olen kovasti ilahtunut siitä, että voin puhua tästä eläkejärjestelmästä ja sen kehittymisestä Keski-Euroopan maissa. Olen jo nähnyt, että hyvin monet asiat, jotka olen ottanut mukaan esitykseeni, on jo otettu esille. En siis puhu niistä sen pidempään, vaan käsittelen niitä asioita, jotka ovat relevantteja poliitikoille, varsinkin se, millä tavalla voimme rakentaa kestäviä järjestelmiä, kun meillä ovat nämä väestöhaasteet edessämme. On selvää tietysti, että Euroopan väestö vähenee huomattavasti, syntyvyys laskee, ikääntyminen on asia, joka on selkeästi tullut usean otteeseen esille tänä päivänä. Ja kun puhutaan vanhenemisesta, niin nähdään, että hyvin useisiin maihin tämä järjestelmä vaikuttaa ja Eurooppa on ehkä Japanin jälkeen kaiken nopeimmin ikääntyvä alue maapallolla. En tiedä, onko oikein puhua pelkästään ikääntymisestä, sillä aivan kuten äskettäin näin Geneven liiton edustajan mielenkiintoista paperista, niin voitaisiin puhua ehkäpä nuorentuvasta ikään väestöstä. Ja itse asiassa 70-80-vuotias ihminen tänä päivänä, häntä voidaan verrata 15-20 vuotta nuorempaan henkilöön 100 vuotta sitten. Demografinen muutos kuitenkin muuttaa myös Eurooppaa dramaattisesti, eikä kysymys ole pelkästään väestön nettokasvusta, joka tietysti voi hyötyä paljon maahanmuutosta. Ja tietysti meillä on tarpeen integroida maahanmuuttajia. Mutta kysymys on myös siitä, että hyvin monet ihmiset 15-20 vuoden jälkeen lähtevät pois Euroopasta. Olen itse romanialainen ja otan esille Romanian tapauksen. Riippuvuussuhde, joka Euroopassa on noin neljän suhde yhteen keskimäärin, niin se on puolet siitä, siis kahden suhde yhteen vuonna 2060 oletettavasti. Minun maassani riippuvuussuhde on aivan dramaattinen. Ja voitte nähdä, että vaikka luvut ovat erittäin hälyttäviä Euroopan unionissa, niin Romaniassa jo vuonna 2009 meillä on alle yksi henkilö aktiivisessa työvoimassa suhteessa yhteen eläkkeellä olijaan. Ja 2050 se on 0,40. Se selkeästi osoittaa sen, mistä kysymys on ja miten suuri poliittinen riski on eläkepuolella. Suuria eroja on tietysti vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä, kun tarkastellaan eläkejärjestelmiä ja niiden uudistuksia, mikä asettaa kovia paineita yrityksille, valtiolle ja yksilöille sellaisenaan, kuten myöskin budjeteille. Mutta jos katsotaan kiemaita, niin eläkerahastot, joissa nyt on jo yksityinen puoli yhdistettynä valtion kansaneläkkeisiin, niin vuosi 2008, jos sitä verrataan OECD-maihin, niin meillä on miinusta 23 prosenttia, jos jätetään Yhdysvallat ulkopuolelle. Silloin olemme miinus 17 prosentissa. Verrattuna sitten taas maailmanlaajuiseen tasoon miinus 18. Keski-Euroopassa eläkerahastojen tuotto oli parempi. Se oli vain miinus 13,5 prosenttia. Vuonna 2009 nähdään, että tässä ollaan ihan vihreällä puolella. Yli nolla siis. Eli meillä oli ö, positiivinen tuotto 2009 kaikissa maissa. Ja itse asiassa katsotaan, katsotaan nettotuottoa, Jokaisen aikakauden lopussa on nähtävissä että lisäystä on ollut myös 2009. Tämä on seurausta maksuista ja investointien tuotoista. Edelleen on kuitenkin nähtävissä erittäin vaarallinen ilmiö. Hyvin paljon äh, hallitukset ovat toimineet erittäin kielteisellä tavalla Keski-Euroopan maissa, enkä tiedä oletteko etten tarkastella näitä konkreettisia kuvauksia maista ennen keskusteluamme. Tämä on tapahtunut riippumatta eläkerahastojen aiemmasta toimivuudesta. Kokonaismaksuja on vähennetty eläkemaksajilta, lisäksi investointeja on vähennetty poliittisten päätösten seurauksena. Jos tarkastellaan niitä riskejä, joita on esiintynyt kriisiaikoina, niin kaikkein oleellisin niistä eläkejärjestelmissä, ei myös yksityisellä puolella, mutta yleisesti ottaen siis näissä järjestelmissä, on se, että minusta poliittinen riski on kaikkein suurin riski eläkejärjestelmien kehittymiselle tällä alueella. Ja se riski on paljon suurempi kuin investointiriski, paljon suurempi kuin työttömyysongelmat ja koko talouskriisin aiheuttamat seuraukset. Lisäksi olemme aiemmin keskustelleet myös siitä, että Meillä on se siis syrjimättömyyttä eläkte- eläkkeessä, en sitä nyt enää käsitä tässä sen kummemmin, mutta mielestäni on tärkeää huomiota, että nyt kun syrjimättömyys on Espanjan puheenjohtajakaudenkin prioriteetti, niin se kannattaa ottaa erityisesti huomioon. Erottelu on tärkeää sen suhteen, minkälainen äh, riski altistuminen on kyseessä. Meillä on useita asetuksia ja direktiiviä tällä alalla Euroopan unionissa myös eläkevakuutuksissa, äh, anteeksi, henkivakuutuksissa. Jos tarkastellaan kriisin vaikutusta yrityksiin ja asiakkaisiin, niin sen kaikkein suurin vaikutus johtaa siihen, että eläkemaksuja on saatu paljon vähemmän, koska työttömyys on lisääntynyt varsinkin Keski- ja Itä-Euroopan maissa vuonna 2008. voimme ehdottomasti olla mukana muokkaamassa kilpailukykyistä ympäristöä. Asiakkaat ovat menettäneet rahojaan ja mielestäni on erityisen tärkeää huomata, että riittävästi koulutusponnistuksia ei ole tehty hallitusten toimesta tai kuluttajasuojia tahojen puolelta, jotta ihmiset olisivat tietoisempia yleisesti jotain investoinneista. Tämä pitäisi ehdottomasti olla tulevaisuudessa prioriteettimme. Koska meillä on riittävästi aikaa keskustella tästä asiasta, ja tätä asiaa voisi käsitellä päiväkaupalla, niin ottaisin yhteenvetona esille, että Keski- Itä-Euroopassa – Olemme selviytyneet tästä kriisistä suhteellisen hienosti. Väestöhaasteet ovat todellisia, ne ovat suuria. Ja kaikki indikaattorit ja luvut, jotka aiemmin otettiin esille, johtavat saman päätelmään siitä, että rakenneuudistuksia tarvitaan ehdottomasti, jotta voidaan auttaa vanhenevaa yhteiskuntaa siirtymäkauden aikana ja pidemmälläkin aikavälillä. Myös koska työtä tekevä väestö vähenee, niin on tärkeää puuttua äh, tuotannon kasvuun, taloudellisen kasvun lähteenä. Ja kuten tiedämme, ei pelkästään Euroopan unioni, vaan IMF, Maailmanpankki ja OECD tukevat tällaisia uudistuksia kaikissa maissa. Valtion maksavat eläkkeet eivät ole kestävä ratkaisu aiemmin esitetyistä syistä, eli näin ollen on ehdottoman välttämätöntä, että meillä on johdonmukaisia uudistuksia, emmekä koskaan palaa menneeseen tällä alueella. Työttömyys on vaikuttanut suuresti, eh, mutta sen budjettivaikutukset ovat olleet eriäviä maasta riippuen. Se on vaikuttanut eläkerahastojen toimivuuteen ja niiden rakenteisiin jokaisessa maassa – Asia, joka mielestäni on erityisen tärkeä, on, ja haluan painottaa tätä uudelleen, koskee hallitusten lyhyen aikavälin suunnitelmia. Mehän kaikki tiedämme, että eläkeuudistukset vaativat paljon taloudellisia ponnistuksia ja asettavat budjettirajoitteita, mutta minun mielestäni jokaisen poliitikon roolina on tarkastella nimenomaan kansalaisten etuja ja pyrkiä toimimaan maansa etujen mukaisesti. Jos katsotaan vain ihan lyhytnäköisesti tilannetta parin vuoden tähtäimellä, niin se ei ole suinkaan hyvä ratkaisu. En minä tässä halua mitenkään hirvittävän tiukasti tätä sanoa, mutta minusta pitää katsoa koko yhteiskunnan pitkän aikavälin hyötyjä. Silloin he, he jäävät myös historiaan. No sitten muutama ratkaisu on mainittu. Kestävien uudistusten tarve, jotka keskittyvät pitkään aikaväliin. Rakenneuudistuksia tarvitaan tarvitaan ehdottomasti sitä, että muokataan tuota eläkkeellejäämisikää ja tuetaan ihmisiä, jotka ovat siinä iässä. Otetaan käyttöön tukea eläkejärjestelmille, jotka täydentävät muuta toimintaa ja Koulutusjärjestelmät ovat erityisen tärkeässä asemassa ja mielestäni vielä on merkittävää se, että meillä pitää olla yhteistyötä politiikan tekijöiden, sääntelijöiden ja kaikkien muiden sidosryhmien kanssa, jotka ovat mukana tässä vuoropuhelussa. Näin ollen meillä on paljon mahdollisuuksia muokata yleiseurooppalaista eläkenäkemystä, mikä tietysti myös lisää myös ihmisten liikkuvuutta. Päätäpä siis tähän. Ja mielelläni niin vastaan kysymyksiin, jotka koskevat tätä asiaa. Ja minulla on tässä liitteenä paljon erilaisia asioita, jotka osoittavat, että kiemaiden kulkema polku ei ole hyvä, kun ne pyrkivät palaamaan takaisin valtion huomaan tai pyrkivät vain saamaan rahaa eläkkeisiin ratkaistakseen joitakin lyhyen aikavälin ongelmia. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia paljon. Minä tiedän, että että meidän esittelijämme Pervange Perez joutuu poistumaan paikalta pari minuutin kuluttua, joten hän saa nyt ensimmäisenä puheenvuoron. Ja sitten noudatamme normaalia menettelyä tämän jälkeen. Kiitos valikunnan puheenjohtaja, hyvät ystävät, hyvät luen esitelmöitsijät. Se oli hieno panos meidän keskusteluun. Haluamme rauhoittaa tässä me, muita kuulijoita. Me olemme tässä vähän toimikautemme lopussa, mutta haluan kuitenkin tehdä muutaman kommentin Öö, me, jos me ajattelemme demokratiaa, niin me ajattelemme jo seuraavia vaaleja, mutta jos me haluamme hallinnoida hyvin tätä kriisiä, niin lyhytnäköisyys tai lyhyen aikavälin toiminta rahoitusmarkkinoilla ja yksityisillä rahoitusmarkkinoilla on vaikuttanut siihen, että työllisyys ja taloud, taloud, talouksien tilanne on mikä se on nyt Euroopan, maissa, Euroopan unionin maissa. No niin, jos katson tätä taulukkoa, teidän ensimmäistä taulukkoa, niin ja tätä ymmärrän hyvin, että me olemme mahdottoman yhtälön edessä. Julkiset vaje on vaikeaa, on tehnyt vaikeaksi jakojärjestelmän eläkerahastoissa, eikä tämä ole missään mielessä tyydyttäviä näkymiä tuleville eläkkeensaajille. Ensimmäinen kysymys mitä mieltä te olette siitä, jos eläkerahastoja hallinnoidaan, niin onko heillä osuus tässä keinottelussa, ovatko ne osallistuneet liikaa keinotteluun ja myötävaikuttaneet kriisin syntyyn. Toisekseen, oletteko te sitä mieltä, että niin kuin meidän vieraamme herra Samek sanoi, että meidän pitäisi yhdistää toinen ja kolmas pilari eläkejärjestelmissä. Se voidaan toteuttaa vain, jos meillä on hyvä hallinnointimekanismi ja julkinen investointistrategia pitkälle aikavälille, joka olisi ehdottoman tärkeä. Se on siis kriittinen tekijä tässä. Um, unfortunately in the brief time... Vaihtavaa vain Minulla oli niin lyhyt aika käytettävissä, että en, että en pystynyt tarkemmin analysoimaan investointiriskikysymystä. Tietystikään eläkepäätöksiä ei tehdä yhden vuoden investointien tuoton perusteella, mutta kun tarkastellaan, mitkä arvopaperit ovat tuottaneet esimerkiksi 7 prosentin voiton vuodessa pidemmän aikaa, niin tämä on useamman vuoden aika perspektiivin relevantimpi päätöksentekopohja. Jos jotkut ihmiset ovat juuri jäämässä elä, eläkkeelle. Heidän on vaikea enää nyt sitten ryhtyä uudelleen säästämään eläkettään varten. Tähän ongelmaan parhaiten reagoitaisiin sellaisella tavalla, että uudelleen ajateltaisiin sitä tapaa, jolla eläkerahastot sijoittavat rahojaan. Monissa maissa on havaittu, että yhden koon ratkaisut, tasapäistävät ratkaisut eivät ole käypiä malleja. Ihmiset ovat investoineet rahaa joskus osakemarkkinoille, ja tämä ei välttämättä ole aina viisasta. Suosituksemme on, että kun on kyse yksityistelkirahastoista tai rahastoituista eläkejärjestelmistä, niin pitäisi ennen eläkkeelle jäämistä siirtyä sellaisiin sijoituksiin, jotka ovat vähemmän riskaabeleita. Eli tähän suuntaan ollaan menossa esimerkiksi kiemaissa siten, että se perustetaan erilaisia rahastoja, joilla on erilaiset riskiprofiilit ja ihmisiä kehotetaan siirtymään vähemmän riskaabeleihin rahastoihin silloin, kun he ovat lähestymässä eläkeikää. Kuten te totesitte, erilaisissa järjestelmissä on erilaiset riskinsä. Tämä on yksi niistä syistä, miksi on sanottu, että ei pitäisi laittaa kaikkia monia samaan koriin, vaan pikemminkin pitäisi hieman monipuolistaa sijoituksiaan ja tasapainottaa niitä yksityisissä rahastoissa useimmissakin maissa on tällä hetkellä parantamisen varaa. Yksi kysymys kansanpuolueen riveistä. Haluaisiko joku EPPn edustaja esittää kysymyksen? No, ole hyvä, Otmar. Es zieht sich ja wie ein roter mikä tämä koko jutun punainen lanka on? Kun tarkastellaan sosiaaliturvajärjestelmiä, eläkejärjestelmiä ja ensimmäistä pilaria, niistähän jäsenvaltiot ovat vastuussa. Ja ensimmäisen pilarin järjestelmä on se, että perinteisesti on peräänkuulutettu jäsenvaltiossa. Sitten on epäsuhtainen tilanne suhteessa toiseen ja kolmanteen pilariin. Valtoillinen järjestelmä on se, jota eniten on käytetty, ja yksityiset rahastot ovat sitten kaikkein vähi- eniten kärsineet viimeaikaisista kriiseistä. Vastuu kysymys tässä herää. Mutta kun kriisi syntyi, missä määrin nämä ovat osallisina kriisin syntymiseen? Tämän kriisin lisäksi meillä on myöskin väestön ikääntymisongelma, joka täytyy jotenkin ratkaista. Meidän täytyy yhtäältä tarkastella, miten me muokkaamme järjestelmiämme sellaisen uskon, että eläkkeet voidaan varmistaa ja ottaa huomioon myöskin väestön ikääntyminen. Tämä olisi ensimmäinen vaihe. Ja toinen vaihe Englannin hyvin toimia siten, että vahvistetaan nyt jo aloitettuja uudistuksia tämän kriisin vuoksi. Nämä samat tarpeet, jotka olivat aiemmin, ovat nyt vielä polttavampia, merkittävämpiä. Kolmen pilarin malli oikeastaan toimii Euroopassa vain joissakin jäsenvaltioissa. Mikä sanotaan, että yksityistä puolta pitäisi uudistaa, niin kuitenkin täytyy muistaa, että yksityinenkin puoli näyttää hyvin erilaiselta eri jäsenvaltioissa, joten ei voida automaattisesti ryhtyä hoitamaan asioita. Kakkospilarissa on vanhuuseläkepuoli lähinnä. Entä sitten kolmas pilari? Ja se taakka, joka mistäkin pilarista aiheutuu. Kysymys kuuluu, mitä me voimme tehdä niin, että nämä erilaiset järjestelmät olisivat paremmin vertailtavissa keskenään ja jäsenvaltioiden kesken Miten me voimme Euroopan tasolla vaikuttaa? Niitä täytyy kiinnittää eniten huomiota. Miten saadaan jäsenvaltioita ymmärtänyt, että jäsenvaltiot eivät voi perua vastuutaan ensimmäistä pilarista ja miten saadaan ensimmäinen, toinen ja kolmas tasapainoon? Mitä me voimme tehdä oikeudellisten puitteiden sisällä ja mitä meidän pitää tehdä Euroopan tasolla? Mikä teidän näkemyksenne on tähän kysymykseen? Ja tehän perään kuulutette sitä, että ö, luotaisiin tällainen eurooppalainen malli ja että siitä ei luovuttaisi. Mielelläni kuulisin teidän vastauksenne. Financial Roundtable, uh, we issued a proposal for a pan-European kun kävimme pyöränpöydän keskustelua asiasta, esitimme yleiseurooppalaista lähestymistapaa kolmannelle pilarille. pyrimme tarkastelemaan myös toista pilaria. Ja se, olikin, se onkin täällä esillä, jos teitä kiinnostaa. Suurimmat ongelmat, jotka meillä olivat, kun pyrimme keksimään tai jonka voitaisiin täytäntöönpana nopeasti, koskivat verotuks, eroja verotuksessa. Jos kuitenkin on poliittista tahtoa ja Edustaja Bereshan oli paikalla myöskin silloin, kun äh, tutkimus käynnistettiin vuoden 2007 lopussa. Meidän mielestämme se on toteutettavissa, mutta kolmannen pilarin kohdalla, jotka, joka koskee siis vapaaehtoisia säästöjä, mutta tietysti vaaditaan paljon poliittista tahtoa, miten tarkastellaan sitä, että jos liikkuvuus Euroopan unionissa lisääntyy, niin millä tällä verotus sitten toimii toinen pilari. Jos katsotaan objektiivisesti sitä, miten paljon esteitä on, niin se on kyllä hyvin pitkän aikavälin tavoite. Ja kuten mainitsitte, pilarin määritelmä on eriävä. Jos katsotaan vanhoja jäsenvaltioita, toinen pilari merkitsee ammattikysymyksiä ja taas kiemaissa toinen pilari on pakollinen yksittäiset säästöt, henkilökohtaiset säästöt, kuten Puolan mallissa on Slovakiassa, Romaniassa ja niin edelleen. Ja kolmas pilari, joka koskee vapaaehtoista säästämistä, niin sekin riippuu kovasti maasta. Joskus se voi olla yritysten eh, tekemää säästöä tai joskus yksilöiden. Unkari esimerkiksi tällä hetkellä pohtii sitä, että se poistaisi täysin vapaaehtoisten eläkevakuutusten verovähennysoikeuden. Olen siis edelleen aivan vakuuttunut siitä, että vain kolmas pilari voi olla se, jota voidaan ohjata paljon nopeammin, mutta toisen pilarin kohdalla järjestelmien yhdenmukaisuus tapahtuu vasta, yhdenmukaistaminen tapahtuu vasta lastemme sukupolven aikana. En usko, että se on mahdollista, mutta mielestäni se on realistista, se on mielipiteeni. Voisin lisätä vain sen, että on olemassa merkittäviä eroja eläkejärjestelmien suhteen ensimmäisen pilarin osa jäsenvaltioiden kesken yhdistyskuningaskunnassa esimerkiksi noin 30 prosenttia on ensimmäisen pilarin tuottotaso Ruotsissa 38 tai siihen osallistuminen, mikä tämä verrataan Itävaltaan tai Espanjaan, luku on 80 prosenttia, joten jäsenvaltioiden välillä on ensipäisipidällä suhteen valtavan suuria eroja. Ja sen vuoksi etenkin Yhdistön kuningaskunnan ja Iranin kantaisissa maissa, jossa on aina ollut hyvin pieni julkinen osallistuminen tähän ykköspilariin, niin suurin osa työväestöstä on ollut yksityisellä puolella eläkejärjestelmissä. Peruseste Euroopan laajuiselle eläkemallille on se, että eläkkeäiset hoidetaan eri maissa eri tavoilla. Alankomaissa esimerkiksi 95 prosenttisesti perustuu kaikki tähän benefit type, benefit-tyyppiseen eläkejärjestelmään. Toisaalta ma- eläkemaksu pohjalta toimiva järjestelmä on käytössä jossakin muissa paljon enemmän. Jotkut maat toimivat, monet maat ovat eri, eri tavalla. Olisi hyvin vaikeaa sitten ryhtyä yhden mallin toteuttamiseen. Euroopan eläkealan järjestö on voimakkaasti vedonnut sen puolesta, että joitakin pohdintoja tehtäisiin varmistuusjärjestelmän laatimiseksi, mutta esteitä ovat esimerkiksi verotus ja toisaalta – sääntely ja valvonta ja myöskin vakavaraisuussäännöt ovat erilaisia eri maissa, joten nämä ovat niitä asioita, jotka lähinnä estävät tällaisen yhtenäisen mallin luomisen tällä alalla. No minäpä esitän vielä yhden esteen. Kiemoissa on sellainen este, ja olen tässä aivan samaa mieltä kollegani kanssa. Meidän kokemukset ovat nimittäin samat oikealta ja vasemmalta ollaan voimakkaasti sitä mieltä, ollaan voimakkaasti eri mieltä eläkeuudistuksen toteuttamisesta. Oikeisto on sitä mieltä, että pitäisi olla äh, lisää järjestelmiä, jotka ovat vapaaehtoisia, kun taas vasemmisto on sitä mieltä, että tarvitaan valtiojohtoisia toimenpiteitä – Mielestäni on kuitenkin tärkeää on tärkeää, että meidän tavoitteenamme on kestävä järjestelmä. Ja siitä syystä on tärkeää asettaa tiettyjä tavoitteita Euroopan unionissa niin, että toimitaan esimerkiksi niin kuin Alankomaissa, meidän maissa taas on tämä jakoperusteinen järjestelmä. Yhdysvalloissa, Britanniassa ja muualla on siirrytty järjestelmästä toiseen. Ja meidän tulee tarkastella sitä, ketkä ovat osakkeenomistajia, että mm, nämä tahot ovat erittäin vahvoja. Ne ovat kaikkein vahvimpia koko maailmassa. Siitä syystä haluaisin miettiä sitä, että onko tässä nyt meillä mahdollisuus Euroopassa muuttua. Ich lese mal kurz die Liste derer auf, die sich Nyt äh, luen puhujaluettelon Ole Schmidt, Sven Kigold, Zelle, ja Juan Gox, Rova Thompson ja minä itse sitten lopuksi. Mikäli joku muu vielä haluaa puheenvuoron, niin ilmoittautukoon nyt saman tien. Kuulin juuri, että herra Holm ja herra Cox joutuvat poistamaan, tai herra Cox joutuu poistamaan pian, että hän saa ensimmäisen puheenvuoron. Monsieur Président. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys on kaikille kolmelle. Suurin osa näistä näkemyksistä perustuvat väestöön, aktiiviseen ja ei-aktiiviseen väestöön. Minä olen taloustieteilijä. Jos ajattelen taloustieteilijän termein, jos me olemme rahoittaa eläkejärjestelmiä tällaisella jakojärjestelmällä, niin ne ovat pahimpia parametreja minun mielestäni, jos ajatellaan väestön kannalta. Meidän täytyy ajatella myös maahanmuuttoa. Meidän me emme pysty tässä nyt vielä hallinnoimaan vuotta 2050, mutta meidän täytyy myös ajatella jokaisen aktiivin tuottavuudesta, aktiivin työssäkäyvän väestötekijän. Se on talouden potentiaalia kasvua, joka on tällä hetkellä mennyt alaspäin kriisin, taho, kriisin takia. Näin on komissiossa arvioitu, mutta jos tämä kaksi 2020 EUn strategia on menestyksellinen, niin silloinhan kasvuprosentti on paljon korkeampi kuin vuodelle 2050 on ennakoitu yli yhden prosentin. Jos saavun, pääsemme tavoitteisiin, niin varmasti meillä on silloin 3-4 prosentin kasvu. Ja viimeiset parametrit, jos ajattelemme näitä jaka, jakojärjestelmää, järjestelmä, joka perustuu jakoon. Meidän täytyy myös miettiä, millä perusteella näitä eläkemaksuja peritään. Nämä kansalliset järjestelmät ovat OECD-maissa jollain tavalla rapautuneet, eikä mikään meille sano sitä, että jos ajattelemme pitkälle aikavälille tuo vuotta 2050, lisäarvo olisi silloin korjaantunut yhdestä kahteen lisäprosenttiin suhteessa BKT. -hän. Minä äh, vertaan tässä OECDn kokemukseen. Onko OECD ottanut huomioon nämä parametrit? kun se ennakoi pitkän aikavälin suunnitelmia ja näkymiä. Ne ainakin, niistä ainakin puhuttiin näissä vastakuuluissa esityksissä. Jos meidän pitää rahoittaa näitä järjestelmiä, joka perustuu jakoon ja pääomittamiseen, ovatko nämä tietynlaisia pakotteita? Ja jos ajattelemme järjestelmää, joka perustuu jakoon, se on ehkä mm, selvinnyt paremmin hengissä tästä kriisistä kuin tämä pääomittamisella tehty rahoitus, mutta mutta ne ovat myös pystyneet vähän kuolettamaan tätä kriisiä joissakin jäsenvaltioissa, ainakin jossakin Euroopan maassa. Tässä on kyse eläkejärjestelmistä. herra Samek on ryhmittänyt nämä useat eläkejärjestelmät varsin onnistuneesti, jos ajatellaan OECDn tekemää tutkimusta tai niin onko ajateltu tätä, että tätä jakoon perustuvaa järjestelmää laajennettaisiin, jos ajatellaan vero, verotustuloa, eläkemaksutuloa tai puhtaasti tuloverotuloa, niin onko tämä jakoon perustuva järjestelmä hyvä? Um, uh, um, Aivan lyhyesti vain. Tarttuakseni erääseen huomioon, me emme oikeastaan tee OECDssä mitään pitkän aikavälin ennusteita ikään perustuvista etuisuuksista. Talouspoliittisessa komiteassa EU-ssa hoidetaan tätä ennustustoimintaa. Ja tämän työryhmän ennusteet osoittavat, että ikääntymisellä tulee olemaan kielteinen vaikutus talouskasvuun tulevina vuosikymmeninä vuoteen 2060 mennessä pääomamarkkinat ja ikääntymisen vaikutukset sinne. Tämä on mielenkiintoinen asia. Olemme tutkailleet tätä esimerkiksi investointien tuottamien voittojen kannalta. Tutkimukset, joihin luotan, osoittavat, että lievää kielteistä vaikutusta tulee kyllä investointien, tuot, investointien tuottoihin. On esitetty erinäisiä teorioita, miten tuotto puolella syntyy tällainen Kiina-ilmiö suorastaan, kun pyritään investointien kautta rahoittamaan eläkkeitä ja sitten koko rahoitusmarkkinajärjestelmä romahtaa tämän taakan alle. En tiedä, onko tämä nyt kovin realistinen skenaario tulevaisuuden kannalta kuitenkaan. It is difficult for me to add something because I'm convinced that the best solution Vaikea tähän on kuitenkin lisätä mitään, koska olen Mm, varma, että monimutkainen Länsi-Euroopan maiden järjestelmä on hyvä. Tsekin tasavallassa meillä on ollut kaksi yritystä ottaa käyttöön palkkaeläkejärjestelmä ja siinä epäonnistuttiin. Eli rationaalisia pohjia on sille, miksi uudistus pitäisi tehdä. Ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta katsoen on tarpeen antaa ihmisille mahdollisuus olla vapaampia kun nämä haluat maksaa lisää yksityisillä eläkemaksuilla, sillä on selvää, että julkinen puoli ei kykene tarjoamaan riittävästi etuja. Ja on selvää, että tulevaisuudessa on vaikea arvioida, onko vuonna 2050 öö, onko tulos se, että työskentelemme vain kolme neljä päivää viikossa, aiemmin työskentelemme kuusi päivää viikossa. Ehkä työskentelemme vain kolme neljä päivää viikossa, koska yhteiskunnat ovat niin tuottavia. Toivon, että se on näin. Ja eh, toivottavasti raha voidaan jakaa aktiivisen ja ei-aktiivisen väestön välillä toisella tavalla kuin tänä päivänä. Eli kyseessä ei silloin olisi pelkästään palkasta maksettu erä, vaan myös ehkä veroista. Tämä on poliittinen kysymys ja myös taloudellinen kysymys. Very, very brief, uh... Aivan lyhyesti vain. Uskon, että kysymyksiin jo vastattiinkin, ainakin suurin piirtein. Haluan kuitenkin hieman lisätä näihin vastauksiin oman osuuteni. Mainitsin jo tuottavuuden lisäämisen ja että tämä on erittäin tärkeä kun otetaan huomioon, että työväestö kutistuu. Varsinkin kun tarkastetaan tilannetta kiemaissa, siihen pitäisi investoida enemmän sijoituksiin. Suurimmassa osassa maita tutkimuspuoli on nyt pahasti rapautunut. Nyt pitäisi investointien kautta auttaa saamaan rahoitusta tutkimukselle julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä, koska muutoin monet hienot tutkijat näistä maista lähtevät muualle. Ja kestää vuosia ennen kuin päästään samalle tasolle, joka vallisi suhteessa ennen kriisiä. Ja tämä ilmiö saattaa heikentää tuottavuutta. Tämä on yksi tapa, jolla päätöksentekijät voisivat auttaa myöskin ulkomaisten investointien houkuttelemaan maahan ja muuta että olisivat tarpeellisia. Tämä pitäisi asettaa tärkeimmäksi prioriteetiksi, kun pyritään tuottavuuden kasvulla varmistamaan eläkejärjestelmien kestää pohja tulevaisuudessa. Rova Thompson vielä ja Olle Schmidt, mutta vain yhdelle asiantuntijalle osoitettu kysymys per puhuja, koska muuten aika loppuu käsiin. The for your Kiitoksia panelistille näistä puheenvuorosta. Meillä on tänään ollut paneelissa on puhuttu myös sukupolvien välistä eroista ja nyt olette puhuneet eroista uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Ja olin juuri naisasioiden valiokunnassa kuulemistilaisuudessa, josta puhuttiin sukupuolikysymyksestä ja sen tulevaisuudesta Euroopan unionissa. Olisin kyllä halunnut nähdä myös tilastoja, jotka pohjautuvat sukupuoleen kun puhutte esimerkiksi yksityistä eläkerahastoista, niin onko kysymys miehistä vai naisista, sillä se mitä me näemme on, että naisten asema silloin kun kysymys on eläkkeistä on paljon huonompi kuin työmarkkinoilla. Omassa maassani Tanskassa naiset saavat keskimäärin kansallisesti katsoen 50 prosenttia vain miesten eläkkeistä. koko Euroopan väestöstä naisia on 53 prosenttia ja vuonna 2025 10 prosenttia Euroopan unionin väestöstä on yli 85 prosenttia, äh, 85-vuotiaita ja heistä 80 äh, prosenttia on naisia. Millä tavalla tähän ongelmaan aiotaan löytää ratkaisu? Yeah. Olle Schmidt. Kiitos puheenjohtaja. Kun 15 vuotta sitten Ruotsin parlamentissa Pohjoismaissa muutettiin täysin eläkejärjestelmiä. Tästä jakoperusteista järjestelmä siirryttiin maksuperusteisen järjestelmän ja katsottiin, että se oli hyvä idea silloin. Ainoastaan Chiilessä ja Ruotsissa oli tuolloin tuo järjestelmä käytössä. Ja kun katsoo näitä OECDn asiakirjoja ja automaattisia mukautuksia ja etuisuuksia, niin kritisoitteko te nyt tämän tyyppistä järjestelmää, jossa itse asiassa on onnistuttu yhdistämään eläkkeitä taloudelliseen tilanteeseen. Ja kun keskipalkat laskevat, laskevat niin tämä on suoraan linkitetty myöskin eläkkeisiin. OECD totesi, että heidän mielestään näin ei olisi käynyt Ruotsissa, mutta näin kävi kuitenkin. Nyt tätä on mukautettu tietenkin tätä järjestelmää, mutta Miten tämä toinen järjestelmä sitten toimisi? Mikä tämä ei ole hyvä, niin entä tämä toinen järjestelmä? Olisivatko sitten verot korkeammalla vaiko olisiko hyvinvointi matalammalla tasolla, koska tämä olisi tietenkin toinen vaihtoehto. Minä haluaisin kuulla teidän mielipiteenne. If... tämä kysymys on osoitettu? kaikille, tai siis tälle OECDn edustajalle herra Whitehouselle, koska minun nähdäkseni OECDssä nyt kyllä kritisoi tämän tyyppistä eläkejärjestelmää, jossa on tiettyjä jarru vaihtoehtoja ja mukautusvaihtoehtoja mukana. Uh, certainly, I don't have the, I have the numbers on my... Niin, vastaan molempiin kysymyksiin. Minulla on tietysti luvut esillä, mutta voin näyttää nämä tulo erikseen naisille miehille. Meillä on suuri hanke käynnissä, joka koskee naisten eläkkeitä tällä hetkellä. Ja kolme asiakirjaa, jotka koskevat äh, naisia, jotka ovat olleet äh, tiettyä aikaa pois elä, tuolta työmarkkinoilta. Leskeneläkekysymys on erikseen äh, esille, varsinkin tämä on tärkeä 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien kohdalla, jotka ovat pitkään yksin. Eli aiomme julkaista kokonaisen kertomuksen tästä vuonna 2011 puolivälissä. Paljon työtä on siis käynnissä. Ehdottomasti tuo kysymys on erityisen oleellinen. No sitten Ruotsia koskevat kysymykset. Tämä ei ollut kritiikki itse mekanismista, vaan asiakkaan pitää ajatella uudelleen, koska meillä on poliittisia ongelmia Ruotsissa, myös Saksassa, jossa on samankaltainen tilanne käytössä, käynnissä. Ja Ruotsissa yksi tärkeä äh, kysymys koskee sitä, että koska järjestelmän solvenssi mitataan sillä tavalla, että se sisältää reservivarannon äh, varat, joka on noin kolmasosa tulevista maksuista. Siis tämä ei ole täydellinen eh, sellainen järjestelmä kuin Suomessa on, joka on täysin rahoitettu, vaan se on osittain rahoitettu. Se, mitä Ruotsissa tapahtui, voi olla samantapainen asia kuin Kanadassa, jossa on samankaltainen mekanismi. Siellä kriisin kulut maksettiin ja jaettiin 50 vuoden ajalle, kun taas Ruotsissa säännöt ovat olleet hyvin tiukat että edut laskevat silloin, kun markkina-arvo otetaan huomioon. Tämä ei siis suinkaan merkitse kritiikkiä näitä mekanismeja kohtaan, vaan siinä todetaan, että olemme joutuneet kriisiin ja välineemme eivät ole toimineet. Ymmärtääkseni Ruotsissa säännöistä poikettiin ja vähennys jaettiin pidemmälle aikavälille, kuten myöskin Saksassa. Ja siitä syystä uskoisin, että näitä asioita tulisi pohtia uudelleen, sillä ensimmäistä kertaa, kun meidän kriisi tulee aina eteen, niin automatiikka ei ole silloin toiminut. Kikot ja Robert Sille vielä, viimeiset kaksi puhujaa. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin yksinkertaisesti vain huomauttaa, että minulla on nyt sellainen mielikuva, että mitään syvällisempiä pohdintoja ei ole tehty eläkejärjestelmien puolella tämän kriisin jälkimainingeissa. Olisin kuvitellut, että OECDn asiantuntija olisi esittänyt syvällisempiä analyysejä. Koko järjestelmän sulaminen silloin, kun rahamarkkinoilla ja rahoitusmarkkinoilla tapahtuu mullistuksia, on todellinen riski. Mitä johtopäätöksiä tästä riskistä tilanteesta voidaan tehdä? Valtioiden nopea reagoiminen tilanteeseen, joka olisi voitu välttää jo ennalta. Onko se nyt riittää? Mitä tämä kriisikokemus nyt merkitsee, kun pohditaan eläkejärjestelmien rakennetta? Te kerrotte joistakin luvuista ja tuottoennusteista. Ja ex posto jälkikäteisluvut osoittavat, että miten on onnistuttu leikkaamaan, tai miten rahastojen tuotto on heikentynyt. Tässä otetaan huomioon kaikkia järjestelmäriskejä. Tietystikin järjestelmäriskejä on vaikea määritellä, kvantifioida. Olisin kuitenkin halunnut nähdä hieman systemaattisempia pohdintoja siitä, miten, miten eläkejärjestelmät kannattaa rakentaa sen jälkeen, kun nyt tässä oli suuri vaara, että koko rahoitusjärjestelmä olisi sulanut Kiina-ilmiön tavoin, ja erityisesti mitä Itä-Eurooppaan tulee, niin haluaisin kuulla teidän huomioitanne tässä suhteessa. Mans jautājums ir, manuprāt, saistīts ar jaunu politisku dilemmu, kas rodas finanšu kriisē ietekmējot pensijas sistēmas Eiropas Niin, tässä on kyseessä dilemma, joka on selkeästi osoittanut, että se on olevassa asemassa myös kriisissä. Keski- ja Itä-Euroopan hallitukset ovat pyrkineet tähän vastaamaan. Me olemme tilanteessa, jossa investoinnit rikkaissa maissa eroavat köyhimmin maiden investoinneista. Ja Keski- ja Itä-Euroopan maiden tilanne voi vaikuttaa myös rikkaampien maiden tuloksiin. Slovakia, Slovenian, Tsekin tasavallan esimerkit ja hallituksen päätökset, jotka ovat rahoittaneet näitä eläkerahastoja, niin tiedän, että Skandinavian rahastot ovat investoineet kovasti Baltian maiden eläkejärjestelmiin. Ja hyvin usein lainat ovat europohjaisia eikä, eivätkä kansallisen valuuttaan perustuvia. Se merkitsee sitä, että meillä on erilaisia investointeja toisessa pilarissa, jotta voidaan pelastaa ensimmäinen pilari. Sillä ensimmäisellä pilarilla on vähemmän tuloja, koska palkat laskevat ja monet ovat työttömiä. mikä merkitsee sitä, että kotitalouksiemme täytyy maksaa velkansa Skandinavian investoijille. Ja sitten sijoittajien ei tarvitse tehdä niin paljon näitä kestävyysmukautuksia. Tai sitten meidän täytyy luoda oma eläkejärjestelmämme. Kiitoksia. Tässä oli kaksi kysymystä, jotka liittyvät uusiin jäsenvaltioihin. General. Ensinnäkin yleisempi huomio rahoituskriisistä ja vaikutuksista eläkerahastoihin. Kannattaa muistaa, että eläkerahastot yleisesti ottaen selvisivät suhteellisen hyvin näistä myrkyllisistä omaisuuksista esimerkiksi nämä kollateraaliset ja velkasitoumukset. Eläkerahastot pärsivät suhteellisen hyvin. Ne olivat suhteellisen kaukana näistä pahimmista riskeistä, koska ne ovat lähinnä sijoittaneita hallitusten obligaatioihin, omaisuuteen ja arvopapereihin. Tietystikin omaisuusmarkkinat, kiinteistömarkkinat pärsivät paremmin kuin osakemarkkinat tässä tilanteessa. Entä sitten systeeminen rahoitusriski ja Kiina-ilmiön vaara? Suurin vaikutus kriisistä oli se, että korkotaso eri riskiluototuksetulkituksissa alkoivat käyttäytyä hyvin kummallisesti. Turvalliset sijoitukset käytetty eri tavalla kuin hallitusten obligaatiot tai täysin eri tavalla kuin yleensä. Kirjanpitosäännöt edellyttävät sitä, että kaksi A- luokitukset esimerkiksi täytyy hoitaa tietyllä tavalla. Luokitus on tietystikin vaikutti myöskin rahoitusmarkkinat tietystikin osin itse aiheuttivat tämän kriisin. Sonic. Herra Maybe one provoke uh, consideration or notice. Uh... No, ehkäpä yksi huomio. Vain yksi luku on oleellisessa asemassa eläkejärjestelmässä tulevaisuudessa koko maailmassa. Se koskee maailman talouskasvua. Sillä on hyvin vaikea päästä pidemmälle kuin keskimääräinen maailmanlainen talouskasvu. Jos maailmassa olisi pelkästään säästöohjelmia eläkkeitä varten, niin olisi selvää, että tuo kasvu on ainoa kriteeri. Ja sitten yksittäisten palveluntarjoajien kustannukset. Ja voisimme sitten puhua muustakin ratkaisusta Olen hyvin myönteisesti suhtautunut etusperusteisten järjestelmien tulevaan rooliin. Ja jos pidämme mielessämme sen, mitä palkkeroa naisten ja miesten välillä on, niin Euroopan neuvostossa käydään pitkään tästä keskustelua. Ja Sveitsissä on käyty asiasta keskustelua siitä, että yksittäiset tilit voidaan jakaa yhdessä perheessä elävien kesken. Paljon erilaisia näkemyksiä on eläkejärjestelmästä. Ei ole mitään yhtä järkevää järjestelmää tai lähestymistapaa Euroopassa, koska eroja on liian paljon. Olen vakuuttunut siitä, että on tarpeen että meillä on ainakin minimistandardit yhteisinä Euroopassa. On tärkeää määritellä se, mikä on yhteiskunnan riittävyys. Just uh, shortly that uh, maybe... Aivan lyhyesti vain. Mikä tarkastellaan toista pilaria meidän alueellamme? Voidaan havaita, että siellä omaisuuspuoli on selkeästi säännelty. Ja kun tarkastellaan etuisuuksia kriisin yhteydessä, niin paikallismarkkinat, miten nyt sanoisin, kauempana, suhteessa kaukana niistä alueista, jotka kenet joutuvat kärsimään. Ja kun tarkastellaan yrityksiä, niiden omaisuutta ja arvopapereita, niin tietystikin raja-arvot täytyy ehkä asettaa eri tasolle kuin aikaisemminkin, niin eurooppalaiset minimistandardit voisivat olla tässä suhteessa hyödyllinen ajatus. Nämä auttaisivat liikkuvuutta, joka tällä hetkellä on suhteellisen pientä vielä Euroopassa. Eikä olisi mahdotonta uskoa sitten, että eikä ole mahdotonta kuvitella, että eläkkeiden siirtyvyys esimerkiksi on ongelma – järjestön eriävuuden vuoksi. Uskoakseni, kun tarkastellaan tuotteita, joita voidaan tarjota, olipa sitten kyse maksuperusteisesta tai etusperusteisesta järjestelmästä, niin ei välttämättä tarvitse valita yhtä tai toista, vaan pikemminkin pitäisi voida yhdistää nämä kaksi. Ehkä tämä olisi soveliaampi vaihtoehto esimerkiksi, kun tarkastellaan yhteiskunnallista turvaverkostoa tai minimitasoa näiden pilarien osalta. In details, but you know that... En halua tarkemmin nyt pureutua tähän kysymykseen, mutta monin usean pilarin järjestelmän etuisuutensa Maailmanpankki on kolmen sijasta peräänkuulutettu jopa viittä pilaria. Minun mielestäni tämä olisi yksi vaihtoehto. Neljän pilarin järjestelmä, se mitä Geneven järjestö peräkuuluttaa. Joten vaihtoehtoja on monia, mutta kun tarkastellaan Länsi-Euroopan maita, pilarilla on eri merkityksiä, erilaisia rakenteita ja erilaisia sääntöjä myöskin, jotka koskevat, joten tilanne on monenkirjava. Äh. Kiitos, nyt olemme saaneet kuulemisenne päätökseen. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia, erityisestikin arvoisia vieraitamme sekä ensimmäisessä että toisessa pilareissa paneelissa. Nyt saamme hyvin paljon ajattelemisen aihetta ja myöskin osviittaa tulevalle työllemme. Olen varma, että näistä tiedoista meille kaikille hyötyä. Kiitoksia ja hienoa, mikäli voimme olla teidän kanssa kanssa yhteyksissä vielä jatkossakin. Seuraava kokous ensi maanantaina kello 16.